digest. We're in a hurry. colleagues, good afternoon. Hyvää iltapäivää kollegat. Haluaisin toivottaa kaikille meille hyvää syksyä ihmisoikeuden puolustamisen merkeissä. Toivottavasti olette levänneet, koska tämän valiokunnan aiheet eivät ole ihan kevyintä tavaraa avaisin kokouksen ja ehdotan, että hyväksymme esityslistan. Oman suunnittelunne kannalta selittäisin teille tämän kokouksen ajoituksen. Puheenjohtajan ilmoitusten jälkeen antaisin puheenvuoron kollega Higginsille. Hän kertoo kokemuksistaan Kazakstanin vankiloista. Nämä dramaattisia ja tärkeitä meille kuulla. Eli voidaan sanoa herra Higginsiltä. Ja vartin yli kolme, vartin vaille neljä. Meidän pitäisi käsitellä YK ihmisoikeusneuvoston valmistelua. Äh, vartin yli neljä, puoli, viisi. Meillä on lyhyt keskustelu EU 12 kansalaisjärjestöfoorumista, joka on täällä Brysselissä pidetty. 4.35 meillä on, pitäisi olla Kuuman entisiltä poliittisilta vangeilta. Totta kai meillä on suuri kunnia tavata näitä ihmisiä. Viidestä vartin yli kuuteen käsittelemme Kolumbian ihmisoikeuden tilanteen analysointia. Vartin yli kuusi kolmekymmentä olisi Tunisiaan ihmisoikeuksien puolustajan lausunto. Kuten tiedätte, Tunisia on erittäin vaikea maa mitä tulee kansalaisten oikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin. Joten kollegat, jos teille kävisi, tällainen on estyslista. Siirrymme kohtaan kaksi. Meidän täytyy hyväksyä kolmen aikaisemman kokouksen pöytäkirjat. Uskoakseni me voimme hyväksyä ne minkä jälkeen selittäisin muutamalla sanalla puheenjohtajan ilmoitusten alla sen, mitä on tehnyt ja mitä on viime aikoina tapahtunut. Saatte Beslanin ihmisoikeusvaliokunnan, oikeusval- delegaatiota lisätietoja, mutta lyhyesti kertoisin, että minä vedin pientä DRO-delegaatiota, jossa on varapuheenjohtaja Andri Kiene ja Berman myös. Mission tarkoituksena oli mennä Beslaniin ottaaksemme osaa Beslanin tragedian kuudenteen muistopäivään ja te, minun ei tarvinnut selittää teille, mikä tuo tragedia oli. Seitsemän kansalaisjärjestöä kutsui meidät sinne. Ja jotka Pohjois-Korean ongelmien vitsaamilla alueella työskenteli. Tuo oli erittäin dramaattista kollega Andrikene Berman ja minä pidämme huomenna lyhyen lehdistöbriefauksen puoli 12 Anna ja lehdistöhuoneessa, jos olette kiinnostuneet kuulemaan lisää. Ja, ja tämän hyvin, hyvin tunteellisen tärkeän seremonian lisäksi me tapasimme uhrien sukulaisia. Ja niiden läheisiä, jotka ovat henkensä menettäneet. Ihmisiä, jotka vielä pyrkivät päästämään tapahtumista perille ja saamaan selkoa totuudesta. Ja siis kun kolmannen päivän tapahtumista Beslanin koululla tapasimme myös parlamentaarisen komission puheenjohtajan, joka veti tutkintaa ja teki analyysin tapahtumista. Pystymme myös matkustamaan naapuri Ingushetian ja Nasraniin, jossa tapasimme Memorial-järjestön edustajia ja Memorialin vieraina kykenemme keskustelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka olivat lähinnä merittäneet poikia ja aviomiehiä ja miehiä, jotka olivat kidnappattu tai jotka olivat kadonneet. Tilanne on erittäin vakava. olette saattaneet kuulla, että matkalla Pohjois-Kaukasukselle me matkustimme Moskovan kautta, joten seurasimme niin sanotun äh, 31 toimintajärjestön tapahtumia, jossa 31. päivä pidetään mielenostuksia äh, kokoontumisvapauden puolesta, joka väitetysti on perustuslain takaama. Ja meillä on se vaikutelma, että poliisi tekee kaikkeensa, jotta oppositio ei pystyisi ilmaisemaan mielipidettään näissä tilanteissa. Ja ymmärtääkseni jotkut teistä ovat lukeneetkin meidän läsnäolostamme tuossa mielenosoituksesta kansainvälisessä lehdistössä. Satuimme olemaan myös Moskovassa se päivänä, jolloin pidettiin tärkeä kuuleminen Hodorkovskin oikeusjutussa, jota menimme tuomioistuimeen. Ja meidän läsnä ollessamme kuulimmekin todistajaa, joka todisti, että hänen oli kohdistunut painostusta syyttäjän suunnalta, että hän antaisi myönteistä lausuntoa Hodorkovskista tässä toisessa jutussa. Um, I must say, uh, having been to, to several court sessions... Olen ollut useammassa oikeusjutussa elämäni aikana. Tämä oli hyvin epätodennäköinen, koska näemme, miten syyttäjä reagoi ja hän pyrkii vaientamaan – todistaja. Totta kai me tapasimme myös ystäviämme, jotka ovat saaneet Saharov-palkinnon viime vuonna. Ja toivottavasti tapaamme jossain vaiheessa taas täällä, kenties. Seuraavaan Saharov-palkinnon jakamisen yhteydessä. Olen varma, että jos Rava Andrikien tai Berman tulevat paikalle, he voivat kertoa raportoimaan tarkemmin tästä matkasta. Jätän tämän myöhempään kokoukseen. No täytyy kertoa teille, että tänään Moskovassa piti olla ensimmäinen kuuleminen Oleg Orlovia vastaan, joka oli yksi saarapalkinnon saajista. Tämä olisi hänen rikosjutunsa ensimmäinen kuulema. Ja näyttäisi sille, että hän täsytetään ihmisoikeustyöstään. Olemme iloisia kuullessamme, että EU on ollut mukana kuulemisessa seuraamassa sitä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe Euroopan parlamentille ja tulemme seuraamaan juttua läheisesti. Tässä oli melko pitkä köt puheenjohtajan ilmoitukset lupaan olla niukkasanaisempi seuraavaksi valko suhteen. Haluaisin kertoa, että Belarus Jaatin puheenjohtaja Jensik Protasevich on kertonut herra Alle Biebelinin tapauksesta. Herra Biebelin kuoli yhtäkkiä viime viikolla erittäin erikoisissa oloissa. 36 vuotias Alle Biebelin, joka on ää, äh, opposition verkkosivujen perustaja. Hän oli tunnettu aktivisti, joka pyrki lisäämään demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita valko -Venäjälle. Me olemme kovasti arvostaneet tätä ja me Toivomme kovasti, että tehtäisiin perustavat tutkimus niistä oloista, joissa hän kuoli. Mutta vaikuttaa sille, että OECDn tutkijat tulisivat nyt mukaan tähän ja tämä olisi myönteistä. Pari sanaa Kasakstanista ennen lomaa oli kirjallista tarvetta saada Kasahstanin suurlähettiläs EU-hon tavasimme ilmaista syvää huoltamme ihmisoikeuksien puolustajan palusta Kiinan uiguurin ää, äh, ihmisoikeuspuolustajan palauttamisesta äh, takaisin Kiinaan herra, kyseessä herra Oshidin Israel, joka on Kiinan uiguuri, oli sen pakolassa sen aseman UNHCRn Arvotaanko saaks tarkistusta kymmeneen? Tästä huolimatta, että pidettiin julkisen turvallisuuden uhkana. Gates in terrorist activity and that he would pose a threat to public security in China. Um, and there were news... Uh, Kerrottiin Israelin välittömästä palaamisesta Israeliin, eh, eh, Kiinaan ja vuonna 2009 uikuja palautettiin Kambodjan alueelle ja osa näistä henkilöistä myöhemmin katosi ja siksi oli tärkeää kääntyä Kasakstanin viranomaisten puoleen tässä Israelin tapauksessa ja haluamme seurata, mitä hänelle tapahtuu jatkossa. Ja sitten eräs toinen lisäaspekti joka on varsin mielenkiintoinen, liittyy Kasakstanin vankiloiden tilanteeseen. Higginsin kanssa viime viikolla. Sain todellakin hälyttävää tietoa siitä, miten vankeja kidutetaan vankiloissa Kasakstanissa. Ja nyt pyytäisin eh, teitä lyhyesti kertomaan tästä asiasta ja esittämään ehkä ehdotuksiakin siitä, mitä meidän tulisi tehdä. Kasakstanhan on olisin eh, eh, tämänhetkinen puheenjohtajavaltio myöskin. Olkaa hyvä, herra Higgins. Deeply grateful to you and... Niin, kiitos puheenjohtaja teille ja valiokunnalle siitä, että saan tämän esittelyn tässä nyt pitää. Puhun kuitenkin lyhyesti. Toivottavasti kuitenkin voidaan tätä asiaa pitää mielessä, koska voidaan todeta, että Kasakstanissa vankilan tilanne on todellakin hälyttävä. Lähetimme valtuuskunnan Kazakstanin eri kansalaisryhmät, eh, eh, ammattijärjestön edustajat eh, olivat ottaneet yhteyttä siksi, että koteja oli tuhottu myöskin öljyteollisuuden työntekijöiden tilanne on ollut varsin huono ja vankiloissa vankien tilanne myöskin. Poliittisena neuvonantajana Tanja Nimail oli mukana matkallamme. Tapasimme monia eh, ryhmiä ja eh, saimme kuulla, kuinka eh, kansalais- ja oikeuksia on poljettu maassa ja kuinka on syytteeseen pantu myös ihmisiä, jotka käyttivät oikeuttaan kokoontua. Ja monissa maan vankiloissa tilanne oli todellakin melko järkyttävä. Esimerkiksi maan poliisi ei millään halunnut, että saisimme käsimme tietoa siitä, miten brutaalit olot näissä vankiloissa olisivat. Karakandassa tapasimme Varinko Ramsinin, joka itse oli ollut mielipidevankina ja oli hänenkin kohdistunut väärinkäytöksiä vankiloissa. Ja vapauduttuaan hän sitten alkoi ajamaan vankeen eh, oikeuksia. Hänet myöhemmin pidätettiin ja häntä syytettiin monista asioista ja välittömästi vangittiin kymmeneksi päiväksi. Ja tämä ilmeisesti oli ihan poliisin strategia, koska kaikki tapahtui tapaamisemme jälkeen. Kuitenkin eh, sukulaiset ja ystävät onnistuivat meidät tapaamaan ja kertoivat meille siitä, miten järkyttävä ja brutaali tilanne on vankiloissa. Ja näitä todistajia sitten uhkailtiin uhkailtiin, että eivät olisi meihin yhteydessä. Eli he todellakin ottivat suuren riskin, kun olivat valmiit meidät tapaamaan. Mielestäni he ovat myöskin olleet uskottavia. 23-vuotias henkilöstön kertoi, että kun hän joutui Pohjois-Kasastanissa vankilaan viime vuoden syksyllä, niin vanginvartijat heti alkoivat hakata tätä uutta vankia ja varsin groteskilla tavalla häntä käsiteltiin Esimerkiksi hänen piti siivota, siivota vanginvartijoiden ulosteet käytäviltä, vankilan käytäviltä ja sitten hakkaaminenkin jatkui monta päivää. Ja Alexander oli todellakin stressaantunut tilanteesta ja kertoi myöskin siitä, kuinka toinen nuori vanki oli tullut vanginvartijan raiskaamaksi. Joskus vankeja laitettiin roikkumaan katosta tuntikausiksi ja tässä asennossa heitä myöskin sitten hakattiin ja pahoinpideltiin. ja kolmen vuoden vankeustuomio oli toiselle nuorelle henkilölle myönnetty siitä, että hän oli jäänyt kiinni varkaudesta ja tätäkin henkilöä pahoinpideltiin. Ja vangin vartijat sitten tässä tapauksessa sotkivat ulosteellan lattian ja pyyhkivät lattia tämän henkilön vartalolle. Ja jos joku kieltäytyi allekirjoittamasta näitä vankilan käytäntösääntöjä, niin silloin saattoi myöskin ja joutuikin äärimmäisen kovan kohtelun uhriksi. Ja nämä nuoret vangit myöskin kertovat, minkälaisia eh, välineitä käytettiin, kun vankeja hakattiin. Ne olivat yli metrin pituisia eh, eh, välineitä. ja silmät välähtivät vain ö, kivusta ja kauhusta, kun näillä välineillä vankeja hakattiin ja monissa maan vankiloissa vangit itsekin silpoivat itseään, koska eivät mitään muuta keinoa keksineet oman kärsimyksensä ilmaisemiseksi. Ja me saimme materiaalia, josta tämä kaikki kävi ilmi. YKn erityisedustaja aikoo myöskin lähitulevaisuudessa käydä Kazakstanin vankiloissa ja aiomme kaiken eh, materiaalin hänelle antaa kun hän matkaa valmistelee, jotta todellakin totuus saataisiin selville, vaikka viranomaiset sitä pyrkivätkin peittelevään. Mitä sitten tulee turvalle Etyjin toimintaan, niin meitä todellakin järkytti ne todistet, joita meille esitettiin. On uskomatonta, että Etyjin valtioksi on valittu Kasakstan, kun pidetään mielessä se, miten siellä kansalaisoikeuksia systemaattisesti on poljettu. Niin jäsentenhän tulisi olla demokraattisia ja tällöin tulee myöskin kansalais- ja ihmisoikeuksista pitää kiinni. Kasakstanhan on eh, geopoliittisesti varsin tärkeä valtio, varsinkin eh, Afganistanin sodan jälkimainingeissa. Ja kun ajatellaan sen eh, roolia öljyn ja kaasun viejä maana, ja se on myöskin EUn suurin kauppakumppani energia-alalla. Ja joulukuun alussa sitten Kazakstan järjestää Etyin huippukokouksen ja kaikkien 56 maan valtion ovat saaneet kutsun. Mielestäni kyseinen kokous tulisi peruuttaa näiden saamiemme eh, todistusten eh, vuoksi, mutta vetoan nyt todellakin kaikkiin parlamentin jäseniin ja täällä paikalla oleviin henkilöihin toteaisin, että olkaa yhteydessä varsinkin ministereihin nimenomaan siksi, että pyrkisivät jollain tavalla vaikuttamaan tämän kokouksen järjestelyihin. Olisi tärkeää, tärkeää peruuttaa se, jos siinä ei onnistuta, niin pyrkiä vaikuttamaan maan viranomaisiin, etteivät nämä kauheudet enää jatkuisi. Kiitos. Very much, colleague, for this Paljon kiitoksia kollega tästä tärkeästä todistusaineistosta. Me olemme päätettävissänne. levittääksemme tietoa niille, jotka ovat asemassa tehdä päätöksiä koskien sitä, mitä kerrotte. Voin luotella muutaman asian, jossa pystymme lähitulevaisuudessa asioihin vaikuttamaan. Ensiksi tietääkseni presidentti Nazarbayev tekee työvierailun 26. lokakuuta Brysseliin. Voisimme pitää tämän mielessämme. Afetissa on tekeillään mietintö, joka liittyy etyjärjestöön. Ehkä meidän pitäisi painottaa, että istuvan puheenjohtajan maan täytyy seurata Helsinkiin peruskirjan ja Etyjin perussopimusten ihmisen oikeuspykäliä ja niiden toteutumista. Mitä tähän huippukokoukseen tulee ymmärtääkseni myöskin Etyjin inhimillistä ulottuvuutta arvioidaan tässä huippukokouksessa tai ehkä juuri ennen sitä, ehkä voisimme vaikuttaa tuohon estyslistaan niin, että myös isäntämaan ihmisoikeustilannetta keskustellaan tuossa kokouksessa, jossa käsitellään etyjen inhimillistä ulottuvuutta kokous on Astaanassa syyskuussa. Kiitos, että tulitte tänne ja kerrotte tämän informaatio, joka oli erittäin shokeraavaa. You're very, very... Kiitos. Ja valiokunta, niin ehkä voisi sitä näille todistajille kutsunkin, jos vain jotenkin aikatauluun ne sopisi, vaikkapa kuulemistilaisuuden merkissä. To, to, to find that space. Kiitoksia sinulle. Me pyrimme omissa puitteissamme löytämään tuohon aikaan. Nyt pyrin käymään lyhyemmin läpi loput tiedonannot. Lähetimme kirjaan korkealle edustajalle Ashtonille – kirjan lähetti valiokunnan viisi puheenjohtajaa. Me muistutimme, että viime viikolla Euroopan parlamentin Burma ja Pohjois-Koreaan päätöslauselmissa EU pyysi EUta tukemaan YK yleiskokouksen päätöslauselmia, jolla pyritään luomaan YK tutkimusvaliokunta, jotka tutkisi näiden kahden maan vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Tällainen kirjoitus on, kirja on lähetetty Ashtonille. Iranin suhteen viime viikolla käytiin keskustelua Iranin ihmisoikeuksista ja erityisesti Sakide Ashtianin tapauksesta. Hänet on tuomittu kivittämällä kuolemeen Saara Barmin tapaus, joka on Iranin hollantilainen, joka ei saa konsuliapua ja täysistymässä istunnossa äänestettiin yksimielisesti äh, päätöslauselman puolesta, jossa tuomittiin epänimellinen kivittämistuomio ja muu sellainen. Ja sinne haluttiin matkustuskieltoa niille, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista. Komission puheenjohtaja aamulla oli jo ilmoittanut, että kivittäminen on niin barbarista, että sanat eivät riitä kuvaamaan sitä, ja Buzek myöskin ilmaisi varovaisen myönteisen vastaanoton siitä, että on täytäntöönpanoa lykätty. Ja seuraamme tuomion täytäntöönpanoa. Kaksi muuta torstaina Strasbourgissa hyväksyttyä kiireellistä koskee koskevat Kenian epäonnistumista Sudanin presidentin pidättämistä, jotta hänet kuljetettaisiin Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja kolmas itse asiassa oli herra Almalahin juttu. Hän on poliittinen vanki Syyriassa, hänen kohtaloaan me olemme täällä käsitelleet aikaisemmin. Mohamed Buzek on lähettänyt kirjeen Vietnamin suurlähettiläälle, siis EU-suurlähettiläälle, ja hän tässä kirjassa painotti Euroopan äskettäisiä päätöslauselmia liittyen Vietnamiin, jossa on muistettu, että yhteistyö EUn ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä perustuu ihmisoikeuksiin ja demokraattisiin periaatteisiin noilta, tuolta pohjalta. EU on kiinnittänyt myös huomiota ihmisoikeusaktivistien, journalistien, uskonnollisten aktivistien ja juristien pidätyksiin. Puhemies piti myönteisenä viranomaisen päätöksiä 18.3. Äh, vapauttaa isä Li, joka on pitkäaikainen ihmisoikeusaktivisti. Kirjassa oli myös muita tekijöitä ja kertoisin teille vaan, että tunti sitten oli, oli ilo tavata on delegaatio Vietnamista. Heidän edustajansa seuraavat kokousta. Tätä ihmisoikeusalivaliokunta toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Nyt käsittelisin kuolemantuomioita Japanissa. Lienette kuullut tänään tätä 24. heinäkuuta Arantar Ashton pahoitteli siitä, että kuolema tuomittain täytäntöönpano on aloitettu uudelleen Japanissa. Kaksi kuolemantuomiota on hirtetty ja Ashton totesi erityisesti EU vastustaa kuolemantuomion käyttöä kaikissa tapauksissa ja kaikissa Ouluessa, jotta se on vaatinut sen maailmanlaajuista lopettamista. Hän myöskin lisäsi, että uskoa, että kuolemaan tuomio on julma ja epäinhimillinen ja että sen kummaaminen olen tästä ihmisarvon kunnioittamiseksi ja muistuttaisin teitä, että meillä tulee olla keskustella syvällisesti EUn kuolematomioon liittyvää politiikkaa yhdessä tulevista kokouksistamme, joka on kansainvälisen tuomion vastaisena päivänä 12.10. Ja vaikuttaa sille, että meillä on hyvä mahdollisuus laatia päätösla- parlamentin päätöslauselma tuossa kontekstissa. Joten ollaanpa tarkkana. Tässä tiedonannot puheenjohtajalta. Siellä meni vähän aikaa. Nyt siirtyy sen kohtaan neljä joka käsittelee YK on ihmisoikeusneuvostoa koskevien tarkistusten valmistelua. Ja EU pitää mitään tarkemmin huomiota kiinnittää tähän asiaan. Itse asiassa ihmisoikeusneuvoston 15 säännönmukaisen istunnon alkamisen, joka jatkuu ensimmäinen lokakuuta asti. Siellä mielipiteiden vaihdon tarkoituksena on paremmin ymmärtää EU-prioriteetit 15 istunnon aikana. Ja toisekseen, ja niin mikä tärkeintä, meidän pitäisi saada lisätietoa tarkistusprojektista, haasteista, mitkä ovat pääkysymykset, mitkä ovat EUn prioriteetit. Meillä on täällä neljä erinomaista asiantuntijaa kertomassa tapahtumista Ah, kolme. Ensinnäkin Kohomin puheenjohtaja herra Michel Tiedemans. Herra Tiedemans on paikalla, hei. Sudeshan Basho, Löövenin globaalista hallintotutkimuksen ja kansainvälisen hallinto-oikeuden laitokselta. Hän on myös laatinut ihmisoikeusneuvoston tutkimuksen toisena kirjoittajana sen, jonka 2009 valiokuntamme tilasi. Ja sitä herra Jan Janab, joka on YK on, YK on ihmisoikeuksien korkean edustajan toimiston alueellinen edustaja. Nyt antaisin puheenvuoron herra Tilmassa. Puheenvuoro on teille. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. On ilo ja kunnia olla vieraananne täällä valiokunnassa ja neuvoston pääsihteeri, komissio ja Belgia Ashtonin johdolla. Me olemme yhdessä toimineet ja olleet läsnä istunnoissanne. Kun tarkastellaan nyt tätä asiaa, niin osakesneuvoston puheenjohtaja on valmistellut työryhmä, hallitusvälisen työryhmän ohjelman. Sen on tarkoitus alkaa lokakuussa ja lokakuussa ensimmäinen kierros sitten päättyisi ja tämän jälkeen neuvottelut Genevessä jatkuisivat prosessi ehkä saataisiin ensi vuoden maaliskuussa päätökseen, mutta ihan varmaa se ei kuitenkaan ole. Tarkoitus kuitenkin on käynnistää asian käsittely eh, mahdollisimman pian. Ja tämän lisäksi niin jokiset toimii lisästä, niin suurlähettiläs ja Marokon suurlähettiläs ja nämä tässä nyt tämän New Yorkin osion osalta ja konsulaation jälkeen ehkä kun ensimmäinen työryhmä Genevessä on kokoontunut, tämä voisi olla mahdollista, eli jossain loka-marraskuun tietämillä. Ja prosessi sitten jatkuisi niin pitkään kuin tarpeen on. Näin ainakin toivotaan miten sitten työt jaetaan New Yorkin ja Geneven välillä, niin periaatteessa Genevessä tarkastellaan neuvoston, itse neuvoston töitä ja työmetodeja ja työtapoja. Ja yleiskokous New Yorkissa sitten käsittelisi ohjesääntön liittyviä kysymyksiä eli miten tämä neuvosto tähän organogrammiin sijoittautuu ja mikä on sen suhde yleiskokoukseen ja sitten jäsenyyskysymykset myöskin. Katsoisimme, että olisi hyvä toimia siten, että Geneve ja New York kuitenkin olisivat yhteydessä hyvin toisinsa, jotta kaikki saataisiin päätökseen New Yorkissa vuonna 2011. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen, miten EU on yhteydessä muihin YK jäsenmaihin, jotta saataisiin aikaan hyvät ja tyydyttävät tulokset yleiskokouksessa New Yorkissa ensi vuonna. Eli tässä nyt hieman tätä kaavailtua aikataulua ja ehkäpä nyt lyhykäisesti kerran sitten EUn prioriteeteista hieman lähemmin. Ensinnäkin valmistelemme asiaa ja toivomme, että voimme toimia aktiivisesti. Olemme kunnianhimoisia, mutta toisaalta realistisia. Eli tarkoitus on ottaa esille parannusehdotuksia kun ajatellaan neuvoston työskentelyä. Ja katsoisimme, että tämä voisi olla mahdollista eh, varsin kunnianhimoisestikin. Toisaalta ymmärrämme kyllä sen, että kun tarkastellaan asiaa EUn ja monen muunkin neuvoston jäsenmaan kautta, eh, niiden maiden kautta, joissa ihmisoikeuskysymykset ovat kovastikin esillä ja joissa niitä eh, eh, käytännössäkin täytäntöön pannaan. Eh, on muistettava, että ne eivät muodosta kuitenkaan enemmistöä kaikista neuvoston jäsenmaista, yhteensä maita 47. Ja kun on tällainen vähemmistökanta nyt vallalla, kun puhutaan niistä maista, joita nämä ihmisoikeuskysymykset todellakin eh, kiinnostavat maailmanlaajuisesti, niin kun tilanne tällainen on, niin eh, on tiettyä haavoittuvuutta olemassa siinä vaiheessa, kun asioista äänestetään. Me emme aina voita äänestyksiä haluamalla, tavalla, me tavalla. Meidän on siis oltava riittävän realistisia. On katsottava, mitä todellisuudessa voidaan aikaan saada konsensuksella. Mutta tämä ei kuitenkaan estä sitä, ettemmekö voisi pyrkiä tiettyjen asioiden läpiviemiseen ja esimerkiksi eh, Keski- ja Latinalaisen Amerikan maat ja tietyt eh, Afrikan maat eh, voisimme tunnustella, kuinka pitkälle esimerkiksi näiden kanssa tietyissä asioissa voidaan mennä ja miten pitkälle missäkin asiassa. Ja tästä hieman lähemmin vielä. Ensinnäkin lähdemme liikkeelle siitä, että neuvosto ei ole kuitenkaan toteuttanut sitä mitä varten se on perustettu ja haluaisimmekin paljon parannuksia saada aikaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, kun asia globaalisti tarkastellaan sitä, että mandaattia olisi paremmin toteutettava ja täytäntöön pantava. E, olemassa oleva teksti ei niinkään ole ongelma. Kyllähän neuvostolla on käytössään tarvittavat järjestelyt ja menettelyt, jotta se teoreettisesti voi mandaattiaan toteuttaa, mutta täytäntöönpano, sääntöjen täytäntöönpano on heikkous. Ja tähän haluamme puuttua. Eli täytäntöönpanoa tulisi parantaa ja pyrkiä parempiin tuloksiin. Ja sitten e, toinen asia, maiden tilanne. Ihmisoikeusneuvostohan ymmärtääksemme perustettiin siksi, että parempi kuva saataisiin eri maiden tilanteesta ja ne ei kuitenkaan välttämättä aina ole. Ja aiomme tehdä monia konkreettisia ehdotuksia. Ne eivät vielä ole ihan valmiita, työstämme niitä vielä, mutta ajoissa ne kuitenkin valmiiksi saadaan. Ja näissä ehdotuksissa sitten pyritään siihen, että voitaisiin parantaa neuvoston kapasiteettia huomioida maiden tilanteet. Ja tässä muutama esimerkki. Vielä esimerkiksi olemme tarkastelleet objektiivisia kriteerejä, joiden pohjalta eh, neuvosto voisi maatilaten havaita esimerkiksi, kuinka paljon eh, väkivaltaisuuksia on ilmennyt, eli tietyt kategoriat, joiden pohjalta neuvoston tulee ottaa eh, kriisitilanne tai maatilanne käsittelyyn. Ja sitten tulee miettiä, mitkä ovat sellaisia tekijöitä, että kun niitä löytyy, niin automaattisesti maatilanne otetaan tarkasteluun neuvostossa. Ja niin kuin tiedätte, Ihmisoikeusneuvoston agenda koostuu eri asiakokonaisuuksista. Yhtenä yleensä on niin sanottu kohta seitsemän, jossa käsitellään itäisiä alueita, sitten kohdat 4 ja 8. Niissä on mahdollista ottaa maatilanteet käsittelyyn, mutta se ei välttämättä ole aina helppoa. Ja sitten niin sanottu kohta 10, teknisluontoinen yhteistyö. Siinäkin monet maakohtaiset asiat voidaan esille nostaa, kun puhutaan teknisestä tuosta ja yhteistyöstä. Näitä tulisi kuitenkin hieman saattaa uuteen uskoon, eli tätä työskentelytapaa tulisi muuttaa sellaiseksi, että neuvosto todella voisi nostaa esiin kaikki eh, maatilanteet objektiivisesti ja tasapainoisesti. Tämän lisäksi erityiskokoukset, niitä voidaan järjestää, mutta niitä tulisi ehkä järjestää systemaattisemmin kuin nykyisellä, eli näihin aiomme puuttua. Ja sitten Toinen avainelementti liittyy näihin erityismenettelyihin, eli riippumattomat asiantuntijat, erityisesittelijät. Näihin nyt on kiinnitetty huomiota. Emme halua, että pelkästään riippumattomuus taataan, vaan näiden roolia tulisi vahvistaa, kun ylipäätään puhutaan neuvoston töistä silloinkin, kun maiden tilan periaatteet ovat tarkastelussa ja mietimme sitä, miten näitä erityismenettelyjä voidaan tehostaa ja parantaa. Ei pelkästään silloin, kun puhutaan maatilanteesta, vaan myöskin joidenkin muiden kysymysten yhteydessä. Ja sitten HRC Roopilar kyllä ymmärtääksemme tekee erinomaista työtä ja riippumattomuus on taattu hallinnollisesti ja myöskin taloudellisesti, mutta niin tulee ollakin. Eli toimiston riippumattomuus on kaikkein olennaisin asia. Ja onhan se on CHR ja Viljan rooli voida paremmin vaikuttaa ihmisoikeusneuvoston töihin, myöskin maa tilanteita käsiteltäessä, eli tätä haluamme myöskin tarkastella. Upea. Siltä on saatu hyviä tuloksia, kun puhutaan neuvoston rakenteista ja haluamme tämän säilyttää ja vielä parantaa ja tehostaa jatkossa. Eli on seurattava paremmin suosituksia ja tarvitaan myöskin parempaa teknistä tukea maille, joiden osalta suosituksia on annettu. Ja sitten on katsottava, miten näitä suosituksia täytäntöön pannaan. Eli tämä on myöskin tärkeä elementti, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Ja sitten kun ohjesäännöstä puhutaan, katsoisimme, että ihmisoikeusneuvostossa tai tässä vaiheessa ehkä vielä voida puhua eh, rinnakkaisena eh, foorumina eh, yleiskokouksen kanssa – mutta katsoisimme, että on syytä ponnistella kuitenkin, jotta eh, sen roolia jäsenyyttä voidaan laadullisesti parantaa. Ja tähän liittyen tulemme tekemään ehdotuksia siitä, miten ne jäsenet, jotka pyrkivät pitämään erityisesti kiinni kansainvälistä sopimuksista kotimaassa ja ulkomailla ja äh, kunnioittamaan sitten ihmisoikeuksia. Kuinka tämä voidaan hoitaa johdonmukaisemmin? Tämä on hieman monimutkainen asia, mutta uskomme, että tässäkin asiat saadaan ajoissa hoidettua. Ja sitten kansalaisyhteiskunta, se on erittäin tärkeä asia meille. Pyrimme kansalaisyhteiskunnan roolia äh, parantamaan. Kiitos teille, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Tillemans. Nyt olemme kuulleet paljon YKn kostaamista haasteista ja antaisinkin sitten puheenvuoron Rava Basolle, the study for us. Joka on jo tehnyt meille tutkimuksenkin, kuten mainitsin vuodelta 2009 Rava Basson puheenvuoron teidän. Kiitoksia, Rava puheenjohtaja. To the Council's review, we've seen several informal deliberations take place across the globe between NGOs mitä tulee kansalaisjärjestöjen valtioiden ja valtioryhmien kannalta ja mietitään, miten edetään, niin me tunnistan kaksi lähestymistapaa liittyen tarkistukseen rakenteeseen. Ensinnäkin neuvoston mandaatin täytäntöönpanon arviointi ja toisekseen neuvoston institutionaalisen puitteiston täytäntöönpano. Jälkimmäisen kohdistuu paljon kritiikkiä, erityisesti koska instituutit ja rakentamispaketti on avattu, joka saattaa kiinnittää mahdollisesti huomiota pois edistyksen substanssista. Molempien lähestymistapien yhdistäminen olisi skenaario. ja se olisi samankaltaista kuin suunnitelmassa vain Mojenin tiekartta, joka hylättiin viime kesäkuussa. Ja tässä pyrittiin tasapainoon. Ja polusta, valitusta polusta riippumatta kummankin täytyy ottaa molemmat huomioon. Ja Tarkoituksena on ää, äh, op, selvittää, mitä on opittu. on arvioida, miten neuvosto on tavoittanut, äh, saavuttanut tavoitteensa ja kuinka sen käytössä olevat välineet ovat edistäneet sitä. Ja sen takia meidän pitäisi äh, painottaa neuvoston mandaatin täytäntöönpanoa ja sitten pitäisi samanaikaisesti miettiä, minkälaiset kanavat tukevat sitä pohjimmiltaan tai eivät tue. Ja tämä ei merkitse sitä, että lausuma 5.1 pitäisi sinänsä avata, vaan pitäisi tutkia, miten neuvoston välineiden ja instrumenttien keskinäistä vuorovaikutusta pitäisi tutkia. Ja meidän jäsenten laatu on yksi asia, joka aiheuttaa huolta ja siihen olemme kiinnittäneet. Ja, ja huhtikuu 2010 Sveitsi teki lausunnon ja me olemme jälkeen samaa mieltä, että valtioiden otto neuvoston toimintaan pitäisi olla jäsenyyden olennainen osa. Ja tässä osa listuminen YK erityismenettelyyn olisi olennaista. Ja yhteistyössä pitäisi määritellä, mitä se käytännössä merkitsee, mitä valinta menettelyn tulisi. Pitäisi olla kilpailua niin, että kukin alue ei tarjoa juuri yhtä monta jäsentä kuin on vapaita paikkoja, niin kuin tapahtui tänä vuonna. Tämä parantaisi myös jäsenyyden laatua ja tarjoaisi mahdollisuuden vertailla ja valita paras ehdokas. Ja toiseksi neuvoston instrumentit ihmisoikeuksien rikkomusten arvioinnista. Neuvoston puute, mitä tulee ihmisoikeusrikkomuksiin, ovat monet. Täytyy vahvistaa poliittista tahtoa, mutta neuvoston pitää myös paremmin hyödyntää käytössä olevia välineitä, kuten niitä, jotka mainitaan päätöslausuma 5 kautta 1 pykälä 115. Tapaus, tapaukselta eteneminen ja täydentävä lähestyminen, näiden instrumenttien keskenään täydentäminen olisi jotain, mitä ottaa käytäntöihin kuuteen seminaarit, joilla pyritään lisäämään keskenäistä ymmärrystä. Valinnaisuus aiheuttaa ongelmia toiminnassa ja myöskin kohta neljä pitäisi ottaa alullinen ulottuvuus, jotta ottaisiin huomioon, että meidän maat, että jos alueen ihmisoikeusrikkomukset saisivat, otattaisi kaikki huomioon yhtä nopeasti. Teidän ei tarvitse lukea noin nopeasti, koska tulkella ja meillä on vaikeuksia seurata teitä. By Human Rights Watch. Third, the Council's inst- Aluksi neuvoston instrumentit ihmisoikeuksien keskeyttämisessä. Pääfokus on liittynyt ihmisoikeusrikkomuksiin. Vähemmän se on keskittynyt rikkomusten ehkäisemiseen. Pitäisi kuitenkin kiinnittää ihmisoikeusongelmien syihin ja UPR-menettelyllä voisi olla ratkaiseva rooli tässä. Voitaisiin luoda vuoropuhelua ja keskusteluja kyseisten maiden kanssa, kun ne työskentelevät kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten ja alueellisten ihmisoikeuksien mekanismien kanssa, niin me voimme luoda tehokkaan varhaisen varoituksen järjestelmän ja YKlla voisi olla myöskin merkittävä rooli, kun neuvosto itse ottaisi paremmin huomioon tuloksensa ja päätöslausemansa. Pitäisi myös saada täydentävää toimintaa neuvoston ja alueellisen toiminnan välillä, joka se tärkeää äh, ihmisoikeuksien valtavirtaamisen kanssa ja myös kapasiteetin rakentamisen kannalta kentällä. Ja sitten neljäs, erityiset menettelyt tämä erityismenettelyn itsenäisyys tarjoaa lisäarvoa YK ihmisoikeuskoneiston lisäksi. Tätä itsenäisyyttä pitäisi säilyttää, vaikka monet valtiot kritikoivat maita, joilla on mandaatti tässä. Tämä on johtanut äh, ehdotuksiin, kuten Algerin tapaaminen, jossa ää, äh, juristit tämä arvioivat juttuja, joita valtiot ottavat esille. Mutta tämä kuitenkin ja veisi pohjaa erityismenettelyyn riippumattomuudelle. Mutta täytyy myös muistaa, että mekanismin heikkoudet ja vahvuudet ovat se suosittelumenettelyssä. Seuraava pitäisi tarttua. Ensinnäkin puhujan lista ja ajan kohdistaminen vuoropuhelle arvioinnin ajoitus ja suositusten määrä, niin että jäsenvaltiot kykenisivät täytetään panemaan. Teknistä apua pitäisi antaa maalle, jotka tarvitsevat ohjausta UPR-suositusten suhteen. Ja universaali ajataisen arvioinnin UPRn rahoitusta pitäisi myös miettiä. Tämä blokki kimieliala, joka on syvälle juurtunut. Sitä pitäisi päästä eroon, että saisimme alueen ylittäviä formaatteja. Sitä pitäisi miettiä. Työtaakan toteutettavuus ja pienten delegaatioiden pienuuden huomioon ottaminen ja päätöslausumien oikea ajoitus ennen hyväksymistä pitäisi ottaa huomioon. Ja näiden alueiden lisäksi valitusmenettely, CRN huomioonotto ja kolmannen komitean rooli ja neuvontakomitean rooli pitäisi ottaa myös huomioon. Thank you very much, Mrs. Basu. And now I'd like to invite... Uh... Kiitokset ja nyt sitten herra Jarab ihmisoikeuksien korkean edustajan toimistosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you for this invitation. Kiitos ja kiitos kutsusta kertoa ihmisoikeusneuvoston uudistuksista. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin kiittää Euroopan unionia sen hyvästä tuesta toimiston riippumattomuudelle. Tuki on ollut jatkuva ja tasaista ja varsin hyvin Kohamin puheenvuorossa esiin kävi ja haluaisin henkilökohtaisesti kiittää herra Tiilemania oikein hyvistä ystävällistä sanoista. Mitä sitten menettelyihin tulee, niin täydentäisin hieman Tiilemanin puheenvuoroa. Ensimmäinen Hallitusten välinen työryhmä nyt näyttäisi kokoontuvan 25. 29. lokakuuta ensimmäisen kerran ja toinen kierros sitten olisi 17-21. tammikuuta ensi vuoden puolella. Ja ihmisoikeusneuvostossa 17. yleiskokouksessa ensi vuoden kesäkuussa olisi tarkoitus hyväksyä työryhmän töiden tulokset. Ja kun tarkastellaan uudistuksen perusperiaatteet ovat seuraavat. Eli tarkistuksessa pyritään parantamaan työn tehokkuutta ja toimivuutta silloin, kun tarpeen on. Eli tarkoituksena ei ole nyt ryhtyä kaikista puitteista uudelleen neuvottelemaan. Ja konsensukseen perustuvat nämä muutokset ja tarkoitus on toimia siten, että kaikki saadaan mukaan. Mukaan ei otettaisi siis pelkästään valtiota, vaikka niiden rooli tärkeä olisikin, mutta myös, myös ähm, sidosryhmät, kuten äh, kansalaisjärjestöt ja äh, laajemminkin yhteiskunnan edustajat saataisiin mukaan. Ja kun tarkastellaan sisältöpuolta, niin toteaisin sen verran, että meillekin on erittäin tärkeää vahvistaa erityismenettelyjä ja mandaatteja tässä yhteydessä ja riippumattomuus on tärkeä tekijä tässä yhteydessä myöskin. Ja korkea edustaja katsoisi, että tätä tulisi hyödyntää neuvostossa varhaisen äh, varoituksen mekanismina myöskin. Ja tämän lisäksi olisi tärkeää, että valtiot tunnustaisivat tämän menettelyn ja konkreettinen tapa mm, toimia tässä, ja Tiilemäs puheenvuorossa sivusikin asiaa, on, jos YK jäsenmaat voivat osoittaa halukkuutensa yhteistyöhön erityismenettelyjen suhteen. Ja toinen painopiste eh, toimistossamme liittyy siihen, että eh, neuvosto voisi käsitellä kroonisia, mutta myöskin yllättäviä tilanteita ja toimia järkevästi näissä kummassakin. Silloin kun niitä ilmaantuu. Ja korkean edustajan mielestä ei ole olemassa sellaista maata tai maan kolkkaa, maailman kolkkaa, joka voitaisiin jättää kokonaan toiminnan ulkopuolelle, niin kuin ei ketään vapauteta myöskään mahdollisista ihmisoikeudellisista haasteista. Ja haluaisin viitata myöskin eh, tämänpäiväisen edusta, korkean edustajan puheeseen ihmisoikeusneuvostossa. Puheessaan hän erityisesti viittasi tiettyihin eh, kysymyksiin tietyissä valtioissa ja lähti liikkeelle Iranista, Irakista, eh, Somaliasta, Angolasta, Kongosta, Zimbabwesta ja mainitsi myöskin Bahrainin, Valko-Venäjän, Kiinan, Egyptin, Libyan, Panaman, Syyrian, Tunisian ja Palestiinan miehityt alueet ja Kaasan alueen myöskin Venäjän federaatio, Azerbaidsan, Guatemala, Serbia, Meksiko, Ruanda, Burundi, Sudan, Myanmar ja Ranska mainittiin tässä puheessa. No niin, tämän viimeisen maan osalta varmasti tiedätte, eh, mitä aihetta tässä, mihin aiheeseen tässä viitattiin. Mutta sitten tämä teknisempi puoli, eli työmetodit, joita neuvostossa käytetään, että joustavuutta parannettaisiin käytettävien työtapojen osalta. Esimerkiksi kuinka on mahdollista järjestää kiireellisiä käsittelyjä, erityisistuntoja. Nythän tämä kiireellisen käsittelyn menettely otettiin mukaan ja sitä on ajateltu Somalian yhteydessä käyttää ja tarvitaan myöskin käytännöllisiä tapoja, joita voidaan soveltaa nimenomaan somalitilanteessa. Meidän kannattaa myöskin miettiä hieman kommunikaation liittyviä aspekteja, kun tarkastellaan neuvoston työskentelyä. Jo parantamisen varaa jonkin verran on ja mm, selvää on, että näistä on sitten eh, raportoitu eh, mediankin kautta. Mutta on myös myönteistä eh, kehitystä ollut. Se on tunnustettava. Meidän näkyvyytemme on näiden raporttien myötä tehostunut ja erityismenettelyissä on paljonkin saatu aikaan. Ja sitten taas, mitä UPRn kautta on saatu aikaan, alun perin hieman epäiltiin, olisiko tämä prosessi menestyksellinen, mutta nyt varmasti voidaan todeta, että kyllä se lisäarvoa on tuonut. Ja Euroopan aluetoimisto juuri järjesti Ljubljanassa workshopin viime viikolla, ja siellä valmisteltiin Euroopan eh, UPR maita ja oltiin yhteisesti sitä mieltä, että väline on hyödyllinen, vaikkakin sitä on vielä kehitettävä ja ensimmäiseltä kierrokselta on nyt opittava, kun toiselle kierrokselle ollaan menossa. No päättäisin tältä erää tähän, mutta vielä toteaisin, että kansalaisyhteiskunta on yksi tärkeä prioriteetti. Se on saatava paremmin mukaan yleisemminkin eh, ja maailmanlaajuisesti katsottuna, kun puhutaan ihmisoikeusneuvoston töistä. No niin, päätän puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan ja annan teille kaikille lisätietoja, jos toivotte. Kiitoksia herra Jarad ja ilmaisen tyytyväisyyteni erinomaiseen yhteistyöhön, mitä meillä on teidän toimistanne kanssa sinä aikana, joka olette olleet Brysselissä. Olette olleet jo vuoden, eikö niin? Totesin, että tämä pitkä lista maista, joka luettelitte, vastaa kutakuinkin niitä maita, niiden maiden listaa, joiden tilannetta me ihmisoikeusalivaliokunnassa seuraamme tasaisesti. Voisin luvata kaikille suurlähettiläille, että heti kun niiden maat aloittavat yhteistyön YK on ihmisoikeusneuvoston menettelyn kanssa Special Procedurein kanssa, heillä on vähemmän tekemistä meidän kanssa. Sitten kommentteja keskustelua. Olen iloinen huomatessani, että kollegat, jotka ovat muodostaneet alivaliokunnan delegaation ihmisoikeusneuvoston kokouksella, on paikalla. Voisiko nyt kieli aloittaa? Ja sitten Hauis ehkä. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu lietuviškai. Aš labai atsiprašau. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän kovasti anteeksi sitä, että tulin myöhässä paikalle. Valitettavasti en kuullut herra Tilmannin puheenvuoroa kokonaan. Voin hyvin kuvitella, että tänään minulta meni kyllä hyvin tärkeitä asioita ohi, mutta valitettavasti lentoni oli myöhässä ja toivoisin, tai toivoin, että olisin ollut paikalla ihan alusta asti. Aiemmin, aiemmassa toimessani olin itse asiassa äh, esittelijä, mitä tulee YK ihmisoikeusneuvostoon. Ja siksi tämä asia on minulle erittäin tärkeä ja läheinen. Viime viikolla täysistunnossa itse asiassa esitin neuvostolle suullisen kysymyksen siitä, että onko Genevessä edelleen komission edustustoa ja ministeri, joka vastasi minulle, luetteloi Euroopan unionin painopistealueita YK suhteen ihmisoikeusalalla, mutta mitä sitten tulee edustustoon Genevessähän vastasi, että tämä prosessi on edelleen kesken. Ja siksi kysyisinkin herra Tilmanilta mielelläni, että mitä siellä Genevessä nyt oikein tapahtuu? Tämä on meille hyvin tärkeä asia ja olen nyt lukenut, että Euroopan unionilla ei vielä ole lausuntoa valmiina ja tiedän aikataulusta että hyvin monia erittäin tärkeitä tapaamisia on suunnitteilla ja kysyisinkin, että onko Euroopan unioni koordinoinut toimensa Genevessä kunnolla? Tai onko niin, että tilanne on aika kaoottinen tällä hetkellä? Genevessä vieraillessamme tapasimme suurlähettiläitä ja he kyllä odottavat meiltä ohjeita jatkotoimien suhteen ja siksi pyytäisinkin, että herra Tiileman kertoisi meille nyt äh, Geneven tilanteesta erityisesti. Meillähän on yhteinen tavoite, eli tehokkaasti toimiva ihmisoikeustyö. Thank you very much, uh, Mrs. Andrikine. Uh, I will... kiitoksia, Rova Andrikine. Nyt Thank you, Madam Chairperson, and thank you suggestions and proposals. Kiitoksia ja kiitokset äh, kaikista ehdotuksista ja huomioista. Kysyisin ensinnäkin komission edustajalta herra Tiilemanilta, että kun te alussa totesitte, että yksi painopiste tulee olemaan se, että komissio erityisesti keskittyy juuri siihen, miten tätä neuvoston antamaa mandaattia voidaan paremmin täytäntöönpanna, niin voisitteko tarkentaa hiukan? Ja toinen kysymys liittyen äh, ihmisoikeusneuvoston toimistoon täällä. Täällä todettiin, että on pyydetty ihmisoikeus korkean edustajan puuttuvan enemmän. Millä tavalla tämä teidän mielestänne voisi tapahtua paremmin kuin tähän asti on tapahtunut? Kiitos. Thank you very much for these questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mr. Howitz. First thing I'd say is I think we've got a very Kiitos. Ensinnäkin toteaisin, että parlamentin kanta on erittäin yksityiskohtainen. Rova Andri Kiene ja todella samoin siis juuri meidän vierailumme Geneven on tavan osoittanut. Ja kun tässä kuuntelin näitä puheenvuoroja, niin kyllähän hyvin pitkälti ollaan samoilla linjoilla. Se varmaan täytyy todeta. Monista näistä kysymyksistä ei enää keskustelu ole tarpeen, tarpeen koska neuvostokomissio komissio ja parlamentti ovat ihan samaa mieltä. Ja sitten se, että että niin saataisiin näitä kiireellisiä asioita hoidettua ja tämä toimiston toiminta. Kaikista näistä ollaan yhtä mieltä. Samoin ollaan samaa mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on parantunut, hyvä niin. Ja ylipäätään kun puhuttiin tästä jäsenyydestä, niin itse olen sitä mieltä, että että kyllä täytyy osoittaa kelpaavansa jäseneksi esimerkiksi tällaisen kutsujärjestelmän kautta. Ja mitä tulee sitten tähän kolmanteen komiteaan, niin Genevessä kävimme todella aitoa avointa keskustelua tästä ja henkilökohtaisesti olen nyt sitä mm, olen nyt lyönyt kantani lukkoon, mutta kyllä minä toki kuuntelen mielelläni muitakin kantoja. Ja kun puhutaan esimerkiksi New Yorkin tästä avustavasta pääsihteeristä, niin en ole ihan varma, että mitä tälle tapahtuu, joten tähän ehkä joku voisi minua vielä valaista tämän suhteen. Mutta mielestäni meidän pitäisi nyt ehkä siirtyä yksityiskohdista hiukan pidemmälle ja kysyä molemmilta puhujilta, että pystymmekö ihmisoikeusneuvostossa toimimaan, kun ajatellaan Eurooppaa ja muita maailman kehittyneitä tahoja. Kyllähän me voimme kirjoittaa näitä asiakirjoja ja käydä keskusteluja, mutta miten me saisimme näitä asioita ihan oikeasti läpi ihmisoikeusneuvostossa? Olisi hyvä ehkä saada rehellinen vastaus teiltä tähän, jos mahdollista. Erityisesti herra Tiilemas, mikä on Euroopan taktiikka? Useinhan meitä kritisoidaan, siis ei teitä, <laughs> vaan, vaan meitä kaikkia, kritisoidaan sen suhteen, että meillä menee niin paljon aikaa omien papereittemme valmisteluun, että ajatuksemme jäävät jo ajan äh, hampaisiin ennen kuin ne ovat valmiit. Mikä meidän taktiikkamme on, jotta muita maita saataisiin liikkeelle? Esimerkiksi Iranin suhteenhan teimme aika hyvää työtä ihmisoikeus no, mitään suhteen, niin kuin Rauha varmaan muistaa. Ehkäpä pitäisi kertoa meille hiukan lisää nyt tästä todellisesta toiminnasta. Ja tuleeko yhteinen kanta, tästä ei vielä puhuttu, ja jos tulee, niin voiko se onnistua? Meillä täytyisi olla voimakas äh, selkeä yhteinen kanta koko Euroopan unionilla. Niin sitten Philip Ashton kysymys. Tätä me emme odottaneet, äh, kun ihmisoikeusneuvosto perustettiin Eli siis todella tämä kokousten sabotoiminen kerta kaikkiaan. Ja kyllähän Genevessä nyt ollaan vähän sitä mieltä, että juuno kyllä hiukan parannusta on tapahtunut, mutta samalla tunnustetaan, että ihmisoikeusneuvostoon liittyy todella suuria ongelmiakin. Ja sitten vanha ystävämme ja kollegamme herra Jarab, on aina mukava nähdä teitä täällä nyt sen keskustelun valossa, mitä käydään Kolumbian ihmisoikeustilanteesta, kysyisin teiltä, että onko Kolumbian uusi hallitus pidentänyt Bogotan ihmisoikeusedustajan mandaattia? Että mitkä ovat viimeisimmät uutiset tämän suhteen? Howard. Kiitos, Howit. Ehdottaisin, että nyt pyydämme herra Jaradia ja herra Tilmasia reagoimaan ja ehkä Basua lyhyesti. Tässä on joukko kysymyksiä ja parlamentti ja EU jakaa vankan yhteisen kannan tavoitteistamme, herra. Haluan tehdä kysymyksiä sitten meidän taktiikasta. Kysymyksiä on vastattavaksi ja pyytäisin herra Jardi aloittamaan. Thank you. I would start by... Uh, Kiitos. Aluksi haluaisin sanoa, että mehän emme ole e, ihmisoikeusneuvoston toimisto, vaan e, korkean edustajan toimistosta olen. Ja meidän linkkimme toiseen toimistoon on kyllä ihan olennainen. Eli oman toimistomme yksi haara e, tarjoaa sihteeristöpalvelut ihmisoikeusneuvostolle, mutta se on hallitusten välinen eh, toimisto ja me olemme näin ollen riippumaton elin toimistona, siis ja haluamme jatkossakin sitä olla. Ja niin kuin eh, todettiin, EU on tätäkin hyvin tukenut. No kuinka eh, korkean tason edustaja ja hänen toimistonsa voi vaikuttaa myönteisesti eh, neuvoston agendaan. No, meillä on 55 paikasta edustustoa, jotka tekevät eh, hyvin tärkeää ruohonjuuritason työtä ja joiden kokemuksien pohjalta voidaan saada paljonkin tietoa maakohtaisista temaattisista kysymyksistä. Ja toimisto itse asiassa tekeekin kovasti eh, töitä nimenomaan sen eteen, että nämä asiat saataisiin neuvoston esityslistalle ja tästä raportteja neuvostolle. Ja niin kuin jo totesin, kun nyt kyseessä on hallitusten välinen foorumi ja kun se dynamiikaltaan on sen suuntainen kuin tässä puheenvuorosta ilmi tuli, niin vaikka toimistomme jotain havaitsisikin, niin se ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että asia neuvostossa välittömästi eh, hoidetaan, koska kyseessä on hallitusten välinen organisaatio kuitenkin. Ja sitten asia, joka liittyy EU-hun ja sitten toisaalta tehokkuuteen koalitioiden aikaansaamisessa, no me emme nyt ole ajatelleet siten, että mietittäisiin tiettyjä maaryhmittymiä sitä, miten ne voisivat tehokkuutta parantaa. Kuten jo totesin, on meidän etujemme mukaista saada aikaan sellainen tilanne, että ihmisoikeuksia voidaan eh, seurata riittävän riit kriittisesti kaikkialla maailmassa. Ja on hyvä, jos EU tekee tämän suuntaisia aloitteita ilman muuta. Ja pahoittelemme toisaalta, jos tällaiset ehdotukset eivät läpi mene, mutta kaiken kaikkiaan siis tavoitteenamme olisi pyrkiä siihen, että tällainen ryhmittymämentaliteetti nyt vähän vähenisi, jos sellainen on olemassa. mietitään kuinka kauan kuluu aikaa EUn yhteisen kannan aikaansaamiseen ja toisaalta ajatellaan sitten eh, koalition eh, rakentelu ja mahdollisten eh, muiden liittolaisten kanssa, niin tämä on asia, joka tuli varsin hyvin Hovitenkin puheenvuorosta esiin. Eli meidän tehtävämme ei ole sitten enää lisäohjeistusta esittää. Ja Kolumbian kysymys. Siihenhän tullaan palaamaan. En nyt tiedä, olisiko mitään liikahduksia tapahtunut hallituksen puolella, mutta palaamme eh, kyllä mielellään tähän asiaan myöhemmin. Kiitos. Tiilemans. Kiitos, herra Tiilemans. Eh, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kolme puhujaa, jotka käsittelee järjestyksessä Romander Kieniä, Kuuletteko nyt minua? Okei, okay, yes. Tu- Niin. Vastatakseni Rova Andrikinen kysymykseen. Ohjesäännöt. Sitä käsitellään tänä syksynä yleiskokouksessa. On tehty päätöslauselma, ehdotus, jossa pyritään vahvistamaan eu tarkkailija asemaa Saapa nähdä, miten se menee läpi. Voi olla, että emme voita. Mikä olisi huono juttu. Mutta suhtaudumme toiveikkaasti, että yleiskokouksen laajempi osanottajakunta. Niin tämä on se tänä iltapäivänä, että istunnon lopuksi nähdään, miten kävi. sanotaan, mitä me teemme nyt. Valittaisin sitä, että EU on jo tiivi. Tämä puheenjohtajista periaate on hävinnyt komissio sihteeristä työskentelee hyvin läheisesti Belgian väliaikaisen puheenjohtajan kanssa. Siinä merkityksessä meillä on pysyvä edustajisto Genevessä. Meillä on aidosti tiimi toimii erinomaisesti. Ja myöskin EUn ulkosuhteiden palvelu ja tapahtuma mitä tahansa, sen pitäisi vahvistaa koordinointia ja johdonmukaisuutta toiminnassa. Yksi toteamus. Vaikka toivemme ja tavoittamme saada joku maan yhdellä äänellä, myös etuja siitä, että sama viesti tulee useammalta kuin yhdeltä. Olemme jatkuvasti kuulleet tämän kumppaneiltamme muilla alueilla. Haluan nähdä diversiteetti EUlta, ettei aina olisi blokki. Joten meidän täytyy löytää tasapaino sen välillä, että me puhumme yhdellä äänellä ja että välitämme pääviestejä. Mutta meidän täytyy olla myös joustavia meidän täytyy kyetä myöskin tällaisiin alueet ylittävää lähestymistapaa. Tämä tulee olemaan lisäarvoa siitä, että ihmisoikeusneuvostossa on useampia jäseniä meiltä. Me olemme samaa mieltä, että EU pitää puhua yllä Ja toivomme, että tämä ohjesääntökysymys mahdollistaa sen. Ja näin me toimimme. Siinä oli vastaus. Ja Lohvillan kysymys. Uskon, että monet vastaukset kysymyksiin ne on tullut herra Howitilta, mutta toistan. Neuvostolla on pohjimmiltaan välineet työskennellä asianmukaisesti. Istutyöt rakentamispaketti tämä päätöslausuma, joka hyväksyttiin, joka liittyy neuvoston työn tapoihin ja sitten on myöskin yleiskokouksen julkilausuma, joka liittyy ihmisoikeusneuvoston perusperiaatteisiin. Kun nämä dokumentit ja instrumentit joilla, joiden avulla neuvosto toimii, niin me voisimme päätellä, tästä koko paketista, että neuvosto voisi toimia paremminkin, mutta se ei toimi. Ja sitten voisi palata tähän kokousten sabotointikysymykseen. Hyvin usein ihmisoikeusneuvoston enemmistö, joka on haluton tarttumaan joukkoon kysymyksiä, jotka suoraan tai välittömästi liittyvät niiden tilanteeseen. Erityisesti tämä koskee maakohtaista tilannetta. Ja pohjimmiltaan neuvoston pitäisi paremmin tarttua ihmisoikeuskysymyksiin maatasolta, kuten herra Jareli on todennut, missä tahansa ja koska tahansa. Tässä on pää. Villakoiran ydin. Ja sitten herra Hautin kolme kysymystä. Kiitos, että kiinnittää huomenta laatujäsenyyteen. Me työskennellemme sen parissa. Pysyvätkö kutsutte, tarkoitan, että, että jatkuvasti käytämme itsenäisiä menettelyitä ja myöskin, että viittaamme jatkuvasti kansainvälisiin sopimuksiin, jos kyseinen maa on sitoutunut. Näitä kriteereitä me haluamme tarkastella lähemmin. Toisekseen rehellinen arviointi siitä, mitä voi tapahtua. Meillä on kolme skenaariota. Ensinnäkin on mahdollista, että se, että saamme mitä haluamme, me saisimme jotain vähän huonompaa. Tämä on mahdollista, koska meillä on enemmistöä. Tämä nyt on olla erittäin tarkkana tämän skenaarion suhteen. Toivomme, että niin ei käy. Pyrimme vastustamaan sitä. Pyrimme alueet ylittäviin sopimuksiin, mutta näin voi käydä. Toinen on status quo pitkän keskustelun jälkeen. Kaikki teemat ehdotuksia. Keskustelut venyvät ja sitten pitäydytään siihen, mikä on jo olemassa. Ja sitten se skenaario, jota me edistämme, eli konkreettiset parannukset. Tarkistuksen puitteissa ja sen kanssa rinnakkaisesti voimme pyrkiä tähän. Me saadaan konkreettisia parannuksia maakohtaisessa tilanteessa ja me saamme vain konsensuksen avulla sen aikaan. On mahdotonta sanoa, mikä näitä skenaarioista toteutuu. Haluamme välttää ensimmäisen skenaarion, olemme kunnianhimoisia, mutta realistisia. Me toivomme, että saamme riittävästi tukea laajemman ja sekunnan kanssa, että saamme konkreettisia parannuksia kaikkien kohtien suhteen. Milloin EU lyö kaitansa lukkoon? Syyskuun lopulla. Nyt vastaus. Kanta meillä on syyskuun lopussa. Ja pidämme sitten kiinni siitä. Ja kehitämme sitä. Ja taktiikasta jos mä on ainoastaan taktiikka, niin en halua puhua siitä. Taktiikan pointti on, että niistä halua puhua. Jotain haluan pitää taskussa. Ne, jotka ovat aidosti kiinnostuneita käymään keskusteluita tästä kysymyksestä, voimme käydä niitä, mutta uskomme, että jos ei osuta taktiikasti, vakavasti, niin se paljastui neuvottelun puitteissa. Pikemminkin on, että me paljastaisimme kortit jo tässä vaiheessa, koska sitten taktiikka olisi mennyt kalua. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Jara, Mr. Tiilemans. Kiitokset herra Jara ja Tiilemans. Ja nyt vaikka mielenkiintoista olisikin tätä keskustelua jatkaa, niin meidän tulee varmasti eh, lopettaa tältä erää, vaikka palaamme tähän kyllä vielä ihan lähitulevaisuudessa uudelleen ja parlamenttikin toivottavasti voi ilmaista tarvittaessa kantansa tähän tarkistuksen eh, päätöslauselmassa, joka ehkä saadaan tulevan vuoden, ensi vuoden alussa hyväksyttyä. Ja tämä on siis ennen eh, neuvoston kokousta. Ja varmasti hyvä olisi saada valiokunnan edustaja myöskin paikalle. Ja haluaisin kiittää vieratani Jarapia Tilman ja Roopasua. Kiitos tiedoista, joita tänne täällä esititte. Ja nyt sitten vielä hetkiseksi kohtaan viisi. Ehdottaisin, että ajatusten vaihto 12 EUn kansalaisjärjestöfoorumin tuloksista käyttäisiin eh, melko nopeasti, koska kohta Kuuban vapautettu poliittinen vanki tulee vieraaksemme. Muistuttaisin siitä, että komissio ja puheenjohtaja valtio pitivät hyvänä sitä, että parlamentti oli mukana tässä kansalaisjärjestöfoorumin kokouksessa, joka pidettiin 12.13. heinäkuuta. Vode Kaiser järjesti työryhmän, jossa taloudellisia ja sosiaalituurioikeuksia käsiteltiin, jos oikein muistan, valikohan näin. Eipä tainnut anteeksi, vaan kyseessä oli tämä johdonmukaisuus ihmisoikeuskysymyksissä. Minä itse olin loppukeskustelussa myöskin mukana. Ja tämä foorumi on tärkeä foorumi kansalaisjärjestöille tulla kuulluksi ja auttaa e, politiikan tekijöitä näissä ihmisoikeuskysymyksissä ja painotuksissa siinä. Ja katsoisin tämän foorumin oikein hyödylliseksi. Tämän vuoden keskustelun keskusteluissa yhdessä workshopissa keskusteltiin EUn kauppasuhteista. Katsottiin, että eh, omaisuuden jako- ja rakennekysymyksiä tulisi lähemmin tarkastella, jotta nämä tämän tyyppiset kannustimet eh, katsottaisiin myöskin sen suhteen, miten eh, niillä voidaan vaikuttaa elinolosuhteisiin. Ja haluaisin kiittää herra Hertzia ja Tilmansia tästä varsin menestyksekkäästä pitkään kokouksen järjestämisestä. Ja ehkäpä nyt te voisitte lyhykäisesti kertoa kokouksen päätuloksista, jos mahdollista. Tilmans ilmeisesti ei puheenvuoroa käytä, vaan kyseessä onkin hänen kollegansa. No, herra Hötsal on teille ehkä ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Brief, just to, uh, subscribe to everything. Puhun todella lyhyesti Allekirjoitan kaiken, mitä olette sanonut. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä belgialaisten kollegoiden ja muiden kanssa. Tämä foorumin organisoinnissa olemme kiitolliset Euroopan parlamentille korkean tason valtuuskunnalla mukana. Ja sitten työnjako oli sellainen, että Erittäin tässä nyt Prato, joka oli organisaation konehuoneessa – kertoisi Farmin seurannasta, jos teille sopii, puheenjohtaja. Kiitos Jean-Michel. Vain vähän tietoa. Muistan teitä, että foorumin pääkohta tänä oli Lissabonin sopimus, joka on EU ihmisoikeuspääinstrumentti. Sitten kysymys siitä, miten etenemme. Meillä on neljä työpajaa konkreettisista asioista. Ensinnäkin EUn ihmisoikeusinstrumentti kommentit kuolemantomien vastaisessa taistelussa, toiseksi EUn rooli taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien puolustamisessa, kolmanneksi EUn yhteydet kans- alueellisiin ihmisoikeusmekanismeihin ja lopuksi EUn sisäisen ja ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuus Lissabonin sopimuksen puitteissa, jossa De Keiser oli puheenjohtajana. Meillä oli noin sata kansalaisyhteiskunnan edustajaa kolmansista maista ja EU-sta, myöskin parlamentin jäseniä, neuvostokomissio, kansallisia alueellisia organisaatioita. Foorumin loppuraportti valmistuu lokakuussa. Analysoimme kohomissa sitä. Normaalisti se olisi marraskuussa Meillä on myös seurantaa kuolemantuomio workshopiin tuloksista, koska viime viikolla Kohomissa oli kuolemantuomio Task Forcein kokous. Päivän asiakirjoissa on myöskin foorumin kaikki suositukset kymmenen sivua. Saatte pää saatte yleiskuvan suosituksista. Päivältä, jolla pitäisi olla johdonmukaisempi, koherentimpi ihmisoikeuspolitiikka. Ja on instituutioiden jäsenvaltioiden pitää myöskin koordinoida työtään paremmin. Ja täytyy myös tukea paikallisia kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia taloudellisesti ja poliittisesti ja integroida niiden toiminnat paremmin, omalta mitään niiden toimintaa kolmassa maissa. Täytyy valtavirtaistaa ihmisoikeuskysymyksiä muiden politiikkojen alueella. Täytyy parantaa suhteita alueellisiin ihmisoikeusmekanismeihin ja tukea niitä. Täytyy taata ihmisoikeusstandardien kunnioitus kauppasuhteessa käyttää EU vääntöä tällä alueella. Ja lopuksi täytyy varmistaa, että EU ulkosuhdepalvelut ja, ja delegaatiot – toimivat paino, painokkaasti ihmisoikeuskysymysten parissa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja herra Hoit, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro pyytää. Mrs. uh, I'm sorry. Niin, ihan lyhykäisesti. Lekaiseri ei ole täällä paikalla, mutta hän äh, mielellään kanssanne osallistui foorumiin, eli hänen kauttaan kiitokset kutsusta. Ja Varmasti olen yhtä mieltä siitä, että paljon keskustellaan siitä, kuinka saadaan paremmin johtonmukaisuutta näihin ihmisoikeuskysymyksiin EU-ssa. Ja vuosikertomuksessahan tämä asia on ollut esillä. Eli ajatuksista ja ideoista ei ole puute, vaan siitä, kuinka asiat täytäntöön pannaan niin kuin on jo todettu. Ja tärkeää olisi, että tässä edettäisiin, jos halutaan todellisia tuloksia saada aikaan. Ja sitten muiden eh, ryhmien osalta toteaisin, eh, oma ryhmänsä sosiaalidemokraatit ovat paljonkin kiinnittäneet huomiota nimenomaan ihmisoikeuskysymyksiin. Ja Martinilta saatiin mietintökin aiheesta ja tässä aikaisemmin tänä vuonna tältä pohjalta on ryhdytty asiaa käsittelemään ryhmässämme ja toivottavasti myös muissa ryhmissä asia nousee esille ja voimme sitten tehdä keskenämme myöskin hyvää yhteistyötä. Nythän Lissabonin sopimus on olemassa ja tämä meille parlamentissa on yksi pääpainopistealueissa ja tärkeää olisi, että näin on myös muissa ryhmissä. Kiitos. Very much. Uh... Kiitokset, Richard. No niin, herra Tilmas vielä, olkaa hyvä. No, kiitoksia puheenjohtaja, kun nyt annoitte minulle vielä puheenvuoron. Olisin vain halunnut todeta, että tässä saitte hyvin yleisluontoisen kuvauksen ajan puutteen vuoksi, mutta haluaisin kertoa puheenjohtajalle ja valiokunnalle, että kaikki foorumin äh, eri painopistealueet äh, otetaan huomioon valtavirtaistaan kaikilla aloilla ja ylipäätään täytäntöön pannaan paitsi tämän syksyn myös tulevan kevään aikana. Ja toteaisin, rouva puheenjohtaja, että olette lämpimästi tervetullut tapaamiseen marraskuussa. Se olisi meille suuri kunnia ja meillä on mahdollisuus palata silloin tähän asiaan. Kiitos. And, uh... Kiitokset, herra Tilemans. Uskoisin, että nyt voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Ilman muuta jäämme seuraamaan foorumin eh, tuloksia ja tämä on oikein hyvä foorumi eh, ajatusten vaihdolle kun mietitään sitä, mikä voisi olla tehokkaampi ihmisoikeusstrategia EUlle. Vieraamme ovat kohta täällä. Toteaisin vielä, että David Martinsin mietintö ihmisoikeusstandardeista ja kauppasopimuksista oli AFETin esityslistalla äänestystä varten tällä viikolla, mutta näyttää siltä, että asian käsittelyä jouduttiin lykkäämään. Katsoisin kuitenkin, että lähitulevaisuudessa voidaan tämä asia ottaa käsittelyyn. No niin, nyt sitten minulla on ilo ja kunnia toivottaa tänne tervetulleeksi tuuskunta eh, Kuuban vähän aikaa sitten vapautta tiettyjä mielipidevankeja. Pyydän teitä kaikki asettautumaan paikoillenne ja sitten saatte puheenvuoron. Yes. Yes. So am I, am I right uh, to, to tell you that... Um... No niin. vähän aikaa sitten vapautettua poliittista vankia ovat herra Ricardo González Alfonso ja herra Normante Hernández. Onko täällä kysyisin vielä mahdollisesti muita kuin te kaksi nyt paikalla? Okei. Okay. So niin voin ilolla todeta, että on suuri kunnia, että pääsitte tänne. Valtuuskunnassa on mukana myös Saharov-palkinnon eh, saaneiden perheenjäseniä vuodelta 2005, jos olen oikein ymmärtänyt. Teillä on takana varsin tuskallinen taival. Olette joutuneet tiettävän aikaa hankarissa vankilaoloissa. Kuitenkin kunnioitamme kovasti vahvuuttanne, vahvuuttanne kestää näissäkin hankarissa vankilaolosuhteissa. Ja on mm, suuri kunnia, että olette nyt täällä. Tietysti voidaan ajatella, että on vain osittain myönteistä kehitystä, jos poliittisia vankeja vapautetaan, mutta sitten lähetetään pakkokeinon ulkomaille. Ja 115 on vieläkin vangittuna, vaikka vuonna 2010 parisenkymmentä vapautettiinkin. Muistuttaisin vielä siitä, että nyt on varsin herkkä hetki, koska eh, on yhteinen kanta eh, Kuubaan nähden, jossa siis vaaditaan eh, demokratian parantamista, jotta voidaan normalisoida suhteet. Asia on juuri käsittelyssä neuvoston puolella parhaillaan. Ja me kaikki tiedämme, että tämä on varsin kiistanalainen asia EU-ssa ja myöskin Euroopan parlamentissa. Eli tänään me emme Kuuban yleistä kehitystä eh, tarkastelevaan. Haluamme antaa teille puheenvuoron. Te voitte käyttää puheenvuoron ja kertoa asioista omalta kannaltanne. Ja sitten me ehkä esittää tukemme. Ricardo Alfonso ensin saisi puheenvuoron ja sitten Armando Hernandez. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Excel. Kiitoksia Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, me olemme täällä todistamassa niistä olosuhteista, joiden suhteen mielestämme ei tule vaieta. Me olemme saaneet elinkautisen vankeustuomion halutessamme kertoa tilanteesta omin sanoin ei virallista tietä. Jotkut meistä saivat 20 vuoden vankeustuomion, eikä oikeudenkäynti kestänyt kuin joitain tunteja. Ja vankilassa sitten olemme kirjoittaneet salaa, salaa pimeässä siitä, mitä on tapahtunut ja minkälainen tilanteemme oli. Me olimme järkyttävissä olosuhteissa, järkyttävissä vankiloissa. Oma tilanteeni oli niin kauhistuttava, että minun oli pakko mennä nälkälakkoon, voidakseni jotenkin puolustautua, voidakseni jotenkin tuoda tilannettani esiin tilanne oli kaikkea muuta kuin ää, ihmiselle sopiva. Kuukausia olimme järkyttävissä olosuhteissa vankiloissa, vankiloissa, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta vähäkään, ei vähäkään. On korostettava, että monet miehet, monet ystävämme edelleen ovat vangittuna ihmiset – jotka haluavat vain puolustaa vapautta ja ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia, joita tähän saliin kokoontuneet ihmiset puolustavat. Monet tovereistani, jotka hallitukseni, hallituksemme on pidättänyt, on nyt vapautettu ja nyt olemme olleet osa meistä kahden kuukauden ajan pakotetussa maanpaossa, mutta osa tovereistamme on edelleen vangittuna – vankilassa. Miksi heidät on äh, vangittu, miksi heidät pidetään vangittuna? Siksi, että he haluavat kertoa asioista. Hallitus ei halua muutosta. Hallitus äh, on nyt äh, vapauttanut osan meistä ja pakottanut meistä maanpakoon, pakottanut meidät maanpakoon. Edelleen meidät halutaan vaientaa. Olemme olleet vangittuina hyvin pitkään ja senkin jälkeen, kun kuva oli mukaan hyväksynyt kansainvälisiä sopimuksia kohtelustamme. Hallitus on jo yli 50 vuoden ajan ollut häpeällinen diktatuurihallitus. Ja me, jotka olemme kärsineet tuon hallituksen vankiloissa, emme voi vaieta. Me emme kuitenkaan tunne ei häpeää eikä vihaa. Me haluamme jatkossa puolustaa samoja arvoja kuin tähän asti Haluamme vapaan Kuuban, jossa kaikki saavat sanoa mitä haluavat, mutta minä annan anteeksi myös niille, jotka minua ovat kiduttaneet. Muuten maamme tulevaisuus on hyvin synkkä. Meidän on voitava antaa an, anteeksi myös heille. Ja hallitus, hallitu, hallituksemme jossain vaiheessa on pakotettu tekemään ne muutokset, joita sen kanssa vaatii. Kiitos. Thank you very much, Mr. González Alfonso. Kiitokset, Vera González Alfonso. Ja antaisin nyt puheenvuoron saman tien herra Hernandezille, olkaa hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Buenas tardes a todos. Oikein hyvää iltapäivää kaikille valiokunnan jäsenille. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että haluatte kuulla meitä, kuulla todistuksemme. Normando Hernando González on nimeni, olen 40-vuotias. Ja kymmenessä päivässä kymmenen päivän aikana Kuuban hallitus eh, vei minulta vapauden oikeuden käynnissä vapauden 86 vuodeksi. Te kysytte varmasti itseltänne, että mitä minä sitten tein. No, minä olin toimittaja. Minä kirjoitin vapaaseen lehteen. Minä kirjoitin, että se leipä, jota Kuuban hallitus eh, meille syöttää, Äh, ei ole syömäkelpoista. Tämä kirja, joka minulla tässä on kädessäni, on kirja, jonka Kuuban hallitus julkaisi. 2003han meidät mustan keväänä aikana tai sen vuoksi otettiin kiinni, pidätettiin ja sitten meidät heitettiin vankilaan 80-86 vuodeksi. Tällaiset olivat tuomiomme. Mutta ainut asia, mikä, mitä me teimme, oli, että me sanoimme ääneen sen, mitä kansalaiset ajattelevat. Me puhuimme vapaasti, kirjoitimme vapaasti. Me puolustimme ihmisoikeuksia. Emmekä me ole täällä nyt ideologisista syistä tai poliittisista syistä. Me olemme täällä inhimillisistä syistä teille puhumassa. Ajatelkaa nyt, ainoa rikokseni oli se, että minä kritisoin sitä, että minkälaista leipää meille syötettiin, mutta minut heitettiin tämän vuoksi vankilaan, minun väitettiin olevan terroristi. Ja tällainen hallitus, tällainen hallitus, sen perustuslaki, johon tämä hallitus perustuu, on täysin epädemokraattinen ja pyrkii ainoastaan sosialistisen yhteiskunnan tukemiseen, eikä kukaan, joka ajattelee toisin, saa ilmaista ajatuksiaan. Kuuban tasavallan perustuslain 51. artiklassa juuri näin todetaan. Ja tuo hallitus on pettänyt koko maailmaa. Ja perustuslain 53 äh, artiklassa todetaan, että äh, vapaa tiedonvälitys on täysin hyväksyttyä kaikkien niiden henkilöiden osalta, jotka hyväksyvät äh, hallituksen doktriinin. Kaikki muu on kiellettyä. Mitään muuta ei saa kertoa. Minun mielipiteeni oli, oli, oli sosiaalinen mielipide, mielipide. Minä pyysin, pyysin toisenlaista kohtelua ja minä jouduin tämän vuoksi vankilaan. Minua kidutettiin fyysisesti ja psyykkisesti. Jouduin eristysselliin, saastuneeseen, pimeään selliin sadaksi yhdeksi päiväksi, 101 päivää rottien, muiden täysin järkyttävissä, rottien kanssa täysin järkyttävissä olosuhteissa. Minä, minä en nähnyt päivänvaloa. Haju, löyhkä oli täysin käsittämätön. Olin mennä järjiltäni. Näin meitä kidutettiin. Vankien tilanne Kuubassa on aivan käsittämätön. Vangeilla on, on tuberkuloosia, muita sairauksia. Ihmiset, jotka tarvitsisivat ehdottomasti lääkärin hoitoa, ovat viikkojen, kuukausien ajan samoissa selleissä terveiden äh, vankitoveriensa kanssa ja näin tartuttavat äh, myös äh, nämä. Minä itse sairastuin keuhkotuberkuloosiin vankilassa ja minä tulen kantamaan tätä sairautta koko loppuelämäni. Koko minun ruoansulatusjärjestelmäni on, äh, on, on toimimaton. Äh, minun äh, nenäni ja minun kurkkuni ovat, ovat tuhoutuneet, koska minua Kastron veljesten kätyrit kiduttivat. Mutta minä en silti tunne vihaa, kaikkea muuta, sillä minä haluan, niin kuin Jose Marti on todennut, minä haluan Kuuban maan, jossa meillä kaikilla on hyvä olla. Minä annan anteeksi. Minä annan anteeksi, mutta silti haluaisin oikeutta. Minä annan anteeksi niille ihmisille, jotka minua ovat kiduttaneet. Minä annan anteeksi ihmisille, jotka kiduttivat paitsi minua minun puolisoani, minun pientä tytärtäni, tytärtäni joka kolmen kuukauden välein äh, sai sadan kilometrin päästä tulla minua tervehtimään hyvin harvoin, mutta joskus kuitenkin. Meidät vietiin aina vangeiksi satojen kilometrien päähän kodeista kodeistamme ja siksi minun pieni tyttäreni joutui viettämään aikaa järkyttävissä, tai järkyttävissä linja-autossa ja bussiasemilla ja hän sairastui tämän vuoksi hänkin ja torakat kävelivät hänen ylitseen, kun hän linja-autoaseman lattialla nukkui matkalla katsomaan tapaamaan omaa isänsä. Kaikki eivät edes saaneet tapaamisoikeutta. Voi olla, että perheenjäsenet matkustivat satoja, satoja kilometrejä, niin kuin minun pieni tyttärenikin. Itki huusi minun nimeäni. Hän oli, hän oli joutunut, joutunut matkustamaan päiviä tapa, tapa, tavatakseen minut, vain kuullakseen, että ei saakaan tavata minua tällä kertaa, ehkä joskus toiste. Silti minä en tunne vihaa, vaikka minut on, on tuhattu, tuhottu ja minun perheeni elämä on yritetty tuhota. Minä annan anteeksi. Ja minä olen kristitty, minä uskon äh, kristilliseen uskoon ja minä haluan sellaisen Kuuban, joka on hyvä kaikille. Kiitos. Thank you so much for your words, Mr. Hernandez. Kiitos sanoista, herra Hernandez. Ja luulen, että me kaikki täydestä sydämestä kiittää teitä siitä, että tulitte tänne ja toivon, että teillä tulee merkittävä rooli teidän kollegoidenne vapauttamisessa, jotka ovat yhä vankilassa ne 150 poliittista vankia Kuuban vankilassa. Nyt haluaisin aloittaa avata keskustelun, jonka valitettavasti täytyy olla lyhyt, ei yleiskeskustelu Kuuban tilanteesta vielä, mutta ensiksi pyytäisin rouva Emin Boskurtia, joka on Väli-Amerikan delegaation puheenjohtaja kuvasin varmaan tehtävänne oikein, Rova Boskust, toivoakseni. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhässä paikalle. Olin äh, toisen valiokunnan kokouksessa, kuitenkin kuulin osan äh, teidän puheenvuoroistanne. Haluan kiittää teitä äh, siitä, että olette molemmat tulleet kertomaan meille tilanteesta. On tärkeää, että kuulemme teiltä Kuuban todellisesta tilanteesta, tilanteesta, josta olen todella huolestunut, jota kovasti murehdin. Haluaisin esittää teille joukon kysymyksiä, sillä on yleisesti tunnettu tosiasia, että ihmisoikeustilanne Kuubassa on äärimmäisen huono. Ei ole vapauta mielipiteen vapautta, ei vapaata tiedonvälitystä ja niin edelleen, niin kuin tekin totesitte. Haluaisin kuitenkin kuulla, että kun nyt joitain vankeja on vapautettu vankiloista ja heidät on sitten saman tien pakotettu maasta, eikä tämä sinänsä osoita, että tilanne Kuubassa olisi yhtään sen parempi kuin aiemminkaan. Mitä teidän mielestänne pitäisi tapahtua, että Kuuban tilanne, että maan tilanne paranisi. Minä olen, <laughs> siis haluan tehdä tämän nyt täysin selväksi, olen erittäin iloinen siitä, että ihmiset äh, ovat päässeet vankilasta vapauteen, äh, ihmiset, joita on kidutettu, mutta ei tämä sinänsä Kuuban tilannetta paranne, joten haluaisin kuulla tästä teidän mielipiteenne. Thank you very much, Mrs. Bosch. Paljon kiitoksia, Amerikan delegaatiopuheenjohtaja. Nyt minulla ollaan kollegoilla mahdollisuus puhua. Ensiksi antaisin puheenvuoron Rovan Rekielille varapuheenjohtajalle. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin sen ihmisoikeussaalivaliokuntaan. Haluaisin myös ilmaista teille solidaarisuuteni ja tukeni, solidaarisuuteni ja tukeni kaikille niille, jotka joutuvat kärsimään Ymmärrän tilanteenne erittäin hyvin, sillä minä synnyin Liettuassa maassa, joka tuolloin oli Neuvostoliiton miehittämä ja myös minun perheessäni oli poliittisia vankeja sekä maanpakoon lähetettyjä. Siksi ymmärrän teitä erinomaisesti ja ehkäpä nyt jatkan sitten puheenvuoroani englannin kielellä. Herra Hernandez, te totesitte, että enemmistö kuubalaisista todella kaipaa demokratiaa, joten kysymykseni teille onkin, teille molemmille on seuraava. Miten voimme auttaa teitä niin, että tämä muutos todella tapahtuu? Mitä voimme tehdä täältä ulkoa käsin? Miten voimme olla hyödyksi? Ja voisitteko myös kertoa meille niiden nimet, jotka tarvitsevat kiireellistä apuamme? Kiitos. Thank you. Kiitoksia Roman Takielle. Mr. Aoits. Sitten listalla on myös kaksi muuta kollegaa ja täytyy siksi todeta, että teillä täytyy puhua aika lyhyesti, toivottavasti ei pitempään kuin, juuri pitempään kuin mitä Shakke ja Salafranco seuraavaksi herra Howard. I'm very happy to accept. Niin, kiitos. Oman ryhmäni osalta haluaisin esittää teille kummallekin kiitokset siitä, että pääsitte tänne. On kunnia, että olette täällä. Ja kampanjanne eh, ihmisoikeuksien puolesta Kuubassa kaikkea hyvää sille. Ja meidän tulee olla johdonmukaisia ihmisoikeuksia kunnioitettaessa ja siinä miten suhtautua poliittisiin vankeihin ja pitää huoli siitä, että ihmisoikeuksia ei loukattaisi missään päin maailmaa riippumatta poliittisesta näkemyksistä. Ja nyt sanon tämän varsinkin mielestäni kuva. And uh, now Mrs. Kiitoksia, Hawke. Thank you, Chair. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että vieraat jakoivat kertomuksensa meidän kanssa. Me, se varmasti oli vaikeaa Kerrota ni, niistä muureista, joiden sisään teidät solittiin, mutta mm, muurit ovat yhä enemmän virtuaalisia. Kuubalaiset eivät voi käyttää internettiä. Voitteko kertoa, mikä teidän mielestä teidän mielestä Kuuban ihmisoikeustilanteeseen demokratian kannalta ja nuorten kannalta tällä on. lopuksi Salafranca. Gracias. Eh. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin äh, äh, ilmaista kunnioituksemme ja ihailumme näille henkilöille, henkilöille, jotka todella ovat vapautensa hinnalla taistelleet vapauden ja arvokkuuden puolesta. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin demokraattinen sydän. Ja Euroopan parlamentti on jatkuvasti osoittanut solidaarisuuttaan niille, jotka Kuubassa ja Kuuban ulkopuolella ovat vapauden ja ihmisarvoisen kohtelun puolesta taistelleet. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä palkinnoista on kaksikin kertaa myönnetty kuubalaisille Damaste Blanco, eli naiset valkoisissa on toinen näistä. Ja rouva puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksen näille henkilöille, joiden todistuksen kuulimme tänään siitä, mitä heille tapahtui, kun he ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia yrittivät puolustaa. Ja tilanne on kyllä hyvin selkeä. Neuvosto, joka on vastuussa suhteistamme Kuubaan, on toiminut omalla tavallaan ja kysyisin teiltä, että että antaisiko tämä neuvoston yhteinen kanta tukea Kuuban demokratisoitumisprosessille vai voisiko käydä päinvastoin niin, että tämä hallinto, joka vei teiltä vapauden, pikemminkin saisi lisää tuulta purjeisiinsa. Poliittisten vankien perheenjäsenet, näiden jo vapautettujen ja myös edelleen vankilassa olevien perheenjäsenet ovat pyytäneet, että he saisivat poistua maasta ja palata maahan vapaasti, jotta voisivat noutaa Saharan palkintonsa. Ja kysyisinkin teiltä, että voisimmeko kutsua Damaste Blanco-ryhmän perheenjäsenet tänne Euroopan parlamenttiin niin, että he vihdoinkin voisivat saada tämän palkinnon, palkinnon joka on hyvin tärkeä. Kiitos. Questions, Mr. Salafranca. No. Kiitos. Ja nyt sitten käyn jälleen vieraidemme puoleen. Ja kaksi muutakin. Antonio Dias ja herra Alejandro González Raga ovat myöskin nyt mukana tässä valtuuskunnassa, eli tervetuloa teillekin Euroopan parlamenttiin. Ja nyt puhutaan tästä tärkeästä kaunotusta hetkestä. koska osa Fonsua ei pelkästään tarvitse vastata kysymykseen, jos kuka tahansa teistä haluaa puheenvuoron käyttää, niin se on mahdollista. Mutta lähdetään ehkä kuitenkin liikkeelle, herra Gonzalo Fonsta, olkaa hyvä. Korrelation. mitä tulee niihin vankeihin, jotka edelleen äh, ovat äh, Kuubassa, niin äh, jos katso, tai että katsommeko, että näitä, tätä tilannetta siis yhteistä kantaa tulisi muuttaa, mitä tulee Kuuban hallitukseen, niin me katsomme, että ei tulisi muuttaa, koska ei mikään auta kuitenkaan. Kuuban hallitus on osoittanut viimeksi tänä vuonna kun meidät vapautettiin ja heitettiin maasta. Se on osoittanut, että tilanne säilyy täysin ennallaan. Hallitus jatkaa linjallaan, joten meidän mielestämme minkäännäköistä merkkiä aidosta muutoksen tuulesta Kuubassa ei ole näkyvillä ja yhteistä kantaa ei näin ollen tarvitse mitenkään muuttaa. Se, joka täällä vastasi, puhui mielipiteen vapaudesta, oli aivan oikeassa itse toimittajana. Voin todeta aivan sama. Sitten kun Kuubassa on aito yhdistymisvapaus, mielipiteen vapaus, lehdistön vapaus ja vähimmäisihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin sinä päivänä minä mielelläni tulen vieraaksenne pyytämään, että Euroopan unionin yhteinen kanta ää, muutetaan, mutta tällä hetkellä ää, minun maassani ei ole minkäännäköistä vapautta ja siksi pyydän, että tämä alio, alivaliokunta ää, pyytää säilyttämään tilanteen ennallaan. Toivon, että Euroopan unioni ei millään tavalla muuta kantaansa, Kuuban hallituksen vastaista kantaansa tämä hallitus ei välitä kansastaan, Kuuban kansasta. Thank you, Mr. God. Kiitos, eh, González Alfonso. Ja ehkä eh, joku teistä sitten vastaa muihin kysymyksiin tai ehkä kommentoi vielä tätä samaakin. Herra Hernandez, olkaa hyvä. Sí, como que no. Mikä ettei. Hyvät naiset ja herrat Ricardo González Afonso, toverini, oli hyvin selvä sanoissaan. Itse ajattelen aivan samoin, kun ajatellaan nyt näitä mm, mielipidevankeja, jotka lähetettiin Espanjaan joitain kuukausia sitten, ovat nyt muualla, mutta – Eh, sadat kuubalaiset meidän lisäksemme pyytävät säilyttämään yhteisen kannan, koska se ei ole Kuuban kansanvastainen, ei, vaan se vastustaa Castron veljesten diktatuurihallintoa. Siksi pyydän teiltä, pyydän kiihkeästi, että teidän valiokuntanne tekee ehdotuksia sen suhteen, että ihmisoikeusedustajat pääsisivät Kuubaan ei tule uskoa hallituksen sanoja, ei vaan hallituksen tulisi osoittaa teolla, että se on valmis muutoksiin ja vapauteen ja demokraattiseen Kuubaan. Sanat eivät riitä, puhe ei riitä, se on tyhjää sanahelinää. Jos he haluavat osoittaa jonkinnäköistä muutoshalukkuutta, se on osoitettava teoilla. Ja todella tänä päivänäkin meidän toverimme viruvat vankiloissa ja siksi pyydän, pyydän teiltä, että ö, ihmisoikeusedustajat pääsisivät Kuubaan, mutta että he eivät hyväksyisi sellaista agendaa, jonka Kuuban hallitus heille sitten esittää. Ei vaan, että he saisivat tämä vapaasti tutkia tilannetta. Tämä olisi ainut tapa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitokset herra Hernandez. En tiedä, haluaisitteko kaksi muutakin vierasta käyttää tässä puheenvuoron ennen kuin päätämme tämän näihin käsittelyn. Radias, olkaa hyvä. Eh, Oikein hyvää iltapäivää. Haluaisin ennen kaikkea kiittää tilaisuudesta osallistua kokoukseenne tänään iltapäivällä. Haluaisin kertoa ensin teille, että kun olin 26-vuotias ihmisoikeusryhmä vieraili Kuubassa Geneven ihmisoikeusneuvoston nimittämänä. ja tuo vierailu käynnisti muutoksen muutoksen minun elämässäni. Niin kuka te nyt olittekaan latinalaisen Amerikan edustaja, joka kysyi, että miten voitaisiin parantaa Kuuban ihmisoikeustilannetta. Kuubassa on ihmisoikeusryhmittymiä ja on tapoja olla yhteydessä ja on tapoja ennen kaikkea tiedottaa kuubalaisille, Kuuban kansalaisille ihmisoikeuksista ylipäätään. Ja nämä, näitä ihmisoikeusryhmiä siis kyllä Kuubassa on olemassa. Ja tämä aihe on ollut eri maiden valtuuskuntien asialistalla ja tällä hetkellä ihmisoikeusneuvoston. Mutta tilannetta hankaloittaa äh, se, että kun Euroopan parlamentti haluaa parantaa ihmisoikeustilannetta Kuubassa, niin tiettyä vastustustakin on. Mutta joka tapauksessa tätä keskustelua voi herätellä ja voi tiedottaa tästä tilanteesta ja ennen kaikkea tehdä yhteistyötä kuubalaisten ihmisoikeustahojen kanssa. Joku kysyi internetistä ja tästä vapaudesta Kuubassa ei ole internettiä muuta kuin ihan virallisella luvalla, joten tätä ehkä monet eivät edes tiedä, mutta itse sen jälkeen, niin siis ei, ei, ei, ei kuubalaisilla ole tietoa edes internetistä, eivätkä he voi, voi sitä käyttää, joten Kuuban sisällä internetillä on hyvin vähän mahdollisuuksia Kuuban hallinto huolehtii siitä, että ihmiset eivät internettiä voi käyttää. Sitten Salafrankka tuossa kysyi, että pitäisikö muuttaa yhteistä kantaa. Mitä tulee yhteiseen kantaan? Meidän kysymyksen Euro- kysymyksemme Euroopalle on seuraava. Kun joku puhuu Euroopan yhteisen kannan muuttamisesta, niin Luuletteko te, että ihmisoikeustilanne Kuvassa jotenkin on muuttunut? Kun täällä puhutaan yhteisen kannan muuttamisesta, sanotaan, että oikeastaan, että Euroopan unioni ei enää ole sitoutunut Kuuban ihmisoikeustilanteen parantamiseen. Kuuba on viimeinen Amerikan ö, diktatuureista – meitä hallitsee tyranni ja poliittista painostusta on Kuubassa kaikkialla. Ja Kuuba on aivan ainutlaatuinen Amerikan valtioista tämän vuoksi tällä hetkellä, joten mitä ihmettä yhteisessä kannassa nyt on muutettavaa? Ei mitään mutta yhteisen kannan puitteissa voisi pyrkiä konkretisoimaan, mitä Eurooppa-Kuuba-politiikkansa suhteen ajattelee, miten Kuuban yhteiskuntaa voidaan demokratisoida. Ja tämä on kyllä hyvin tärkeä asia meille – no niin, me olemme päässeet vapauteen, vaikka maksoimmekin vapaudestamme kovan hinnan. Jouduimme lähtemään kotimaastamme, mutta kun joku yrittää käyttää meidän vapauttamistamme lainausmerkeissä omaksi hyödykseen, ikään kuin tilanne nyt olisi parantunut, niin tämä on pötyä, koska monet kuubalaiset viruvat edelleen vankiloissa, niin miehet kuin naisetkin ja myös hyvin nuoret kuubalaiset. Ja meidän mielestämme yhteistä kantaa tulisi korostaa entisestään, koska tilanne ei ole parantunut. Very much for these uh, words. Kiitos puheenvuorostanne. Gonzales haluatteko käyttää lyhyen puheenvuoron? Olkaa hyvä, jos haluatte, mutta lyhyesti, koska kello alkaa olla aika paljon. No, on kello. Ah, Kiitos. No niin, eipä. Tässä nyt oli paljon aikaa, mutta haluaisin kiittää tilaisuudesta tulla vierailulle ja haluaisin vain kiinnittää huomionne siihen, että ihmisoikeusasiat ovat meille kaikille äärimmäisen tärkeä asia ja ihmisoikeusneuvoston työ kyllä kai me kaikki olemme syyllisiä kukin tavallamme, mutta täytyy kyllä muistaa, että kun esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta tulee ehdokkuuksia eri toimiin, eri tahoihin ja niin edelleen, niin täytyisi jatkuvasti muistaa, että Kuubala ei ole kyllä mitenkään puhtaat jauhot pussissaan. Monet täällä ovat ajatelleet, että poliittisten mielipidevankien vapauttaminen merkitsee nyt hallituksen kannan muuttumista, mutta minä haluaisin muistuttaa teille, että maasta karkotus oli vielä joitain vuosia, vuosia sitten aivan kuolemantuomioon rinnastettava rangaistus. Ja näinhän meille kaikille nyt on tehty. Meidät on äh, karkotettu maasta, joten ei tämä nyt kyllä mikään hyvän tahdon ele hallitukselta ole päinvastoin. I think we are now ready to, to conclude. No niin, nyt voimme tältä erää päättää sen käsittelyn. Oli suuri kunnia että pääsitte tänne ja varmasti puheenvuoroistanne voin ymmärtää sen, että emme nyt voi iloita ja odottaa liikaa, vaan meidän tulee todellakin eh, pitäytyä pyynnössämme, että tulee todellakin kunnioittaa ihmisoikeuksia ja edetä todellisessa demokratiassa eh, Kuuban kohdalla. Ja tämä käy hyvin ilmi neuvoston päätelmistä vuonna 2009 kesäkuulta. No niin, nyt te olette käyttäneet puheenvuoronne ja hyvä olisi, jos Ladies in White pääsivät vieraaksemme, milloin he vain pääsevät, ovat aina tervetulleita. Ja tulemme olemaan yhteydessä ihmisoikeusaktivisteihin myös Kuubassa. Ja tarvitaan riittävästi paineita, jotta ihmisoikeusaktivistit pääsisivät Kuuban muun muassa. Ja hyvä olisi, jos te voisitte vapaasti matkustaa EUn alueella, jotta mahdollisimman moni tarinanne kuulee. Ja yksi lisää kutsu, sen tulette saamaan oman kotimaahani heti tämän tilaisuuden jälkeen. No niin, näihin sanoihin voi päättää tämän keskustelun ja Roa Andri Kinen jatkaa tästä puheenjohtajana kokousta ja seuraavana käsittelemmekin Kolumbian ihmisoikeustilannetta. Kiitos. Dear colleagues, we continue our meeting, and the next item on the agenda is presentation of the draft statement. Seuraavaksi esityslistalla on Kolumbian ihmisoikeustilanne. valiokunnalta pyydettiin, tässä pyysi tutkimukselta yleiskuvaa Kolumbian ihmisoikeustilanteesta. Juan Pablo Rosari, on itsenäinen konsultti, mutta aikaisemmin hän oli YK ihmisoikeuskomissaarin Bogotan toimiston johtaja. Me tiedämme, että Kolumbian kysymys on joskus kiistanalainen talon poliittisten ryhmien joukossa, mutta tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, mikä objektiivinen tilanne on. Keskustelupolitiikka on vaihtoehdosta ei voida käydä loppuun täällä. Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan piti kuulemisen maaliskuussa 2010 käsitellen Kolumbian AY-liikkeen tilannetta. Ja tämä liittyy neuvoteltu vapaaskauppasopimukseen, jota nyt oikeudellisesti var- tarkastetaan. Ja Euroopan parlamentti tulee saamaan tekstin hyväksymismenettelyä varten 2011 keväällä. Tämä on tärkeä kysymys, joka liittyy välittömästi alivaliokuntamme työhön. Äh, se, että Kolumbian salaisilla, salaiset palvelut on seurannut tarkkaan alivaliokuntaa ja muita äh, eurooppalaisia toimijoita, jotka ovat olleet yhteydessä kolumbialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja olemme kirjoittaneetkin presidentille, Kolumbian presidentille tämän kysymyksen. Ja normaali menettelyn mukaisesti luonnossa on jaettu jäsenille ja suurlähetystölle ja myöskin komissiolle. Tämä ei ole mikään juridinen asiakirja. Ja tutkimuksen tekijä tekee lopullisen version keskustelun pohjalta, joten annan nyt puheenvuoron herra, herra Juan Pablo Corazolille, entiselle Äh, YK on korkean edustajan Bogotan toimiston johtajalle. Muchas gracias, señora presidenta. En primer término quiero expresar... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin äh, tervehtiä teitä kaikkia valiokunnan jäseniä ja muita henkilöitä, jotka ovat tätä puheenvuoroa nyt kuulemassa. Olen erittäin kiitollinen siitä, että sain tehtäväkseni tämän raportin kirjoittamisen. Tämähän on hyvin arkaluontoinen aihe, josta on monia mielipiteitä. Asiakirja teille on jaettu, joten en minä sitä tässä nyt lähde esittämään. Kuitenkin se on diakroninen ja synkroninen. Asia on erittäin monimutkainen. Kolumbian tilanne on erittäin monimutkainen. Ja tässä lähtökohtana tutkimukselle oli se, että toistuvat vakavimmat ihmisoikeusrikkomukset liittyvät Farkkiin ja ELNn huumekauppaan ja lisääntyneisiin uusiin puolisotilaallisiin ryhmiin. Tätä tilannetta analysoidaan tutkimukseni tutkimustekstissäni ja yksi tärkeimpiä haasteita, joita nyt tällä hetkellä on, on se, että tarvitaan parempaa ihmisoikeusvalvontaa maassa ylipäätään ja erityisesti eh, tiettyjen eh, eh, kansanosien kohdalla esimerkiksi henkilöt, jotka tekevät ihmisoikeustyötä, tietyt intiaaniheimot, samoin henkilöt, jotka ovat menettäneet henkensä, kun heitä on väärin perustein syytetty sisseiksi ja niin edelleen. Mutta tätä kaikkea analysoidaan asiakirjassani. Tässä puheenvuorossani keskittyy keskittyisin neljään kysymykseen, jotka ovat juuri teidän työllenne tärkeitä. Ja lopuksi esittäisin joitain johtopäätöksiä ja suosituksia. Aivan ensiksi toteaisin, että viime viikolla 7. syyskuuta YK ja ihmisoikeuskomissaarin toimisto Kolumbiassa – julkaisi oman raporttinsa, mitä tulee tilanteeseen Kolumbiassa ja tiettyihin murhiin ja niin edelleen. Ja tässä juuri erityisesti Makarenan alueen tilanne. Ja tuon raportin johtopäätös, joka siis on YK raportti, on seuraava. Kuuden kuukauden työn jälkeen kun lukuisia kokouksia on pidetty paikallisella, alueellisella sekä koko valtion tasolla on tavattu eri järjestöjen edustajia, siis ihmisoikeusjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia, uhrien, perheenjäseniä ja niin edelleen, niin YK edustajat eivät ole pystyneet saamaan todellista todista todistusaineistoina. Tässä siis kysymys on seitsemästä 800 murhatusta ihmisestä, jotka ovat murhattuja kadonneet. Ja he toteavat, että he eivät ole vakuuttuneita niistä syistä, jotka johtivat kahden ihmisoikeustaistelijan kuolemaan. Nämä henkilöthän olivat olleet myös Euroopan parlamentin kanssa yhteydessä. Viittasin tähän siksi, että eräs parlamentin jäsen kirjoitti kirjallisen kysymyksen tästä viime maaliskuussa ja juuri viittasi tähän tapahtuman Makarenan alueella. Ja halusin teille välittää tämän tiedon, jonka siis sain viime viikolla YK ihmisoikeusedustajilta Kolumbiassa. Mitä tulee tähän raporttiin sen johtopäätöksiin, niin todetaan, että emme ole löytäneet kätkettyjä ruumiita, joukkohautoja. On kuitenkin mahdollista, että on tiettyä todistusaineistoa siitä, että 2000 tunnistamatonta henkilöä on haudattu hautausmaille ja makarena tai muualle, joten toimitan teille kopion tästä raportista, jos olette siitä kiinnostuneita. Toinen asia, joka lienee teille kiinnostava, on juuri AY-liikkeen tilanne. Tiedän, että rouva puheenjohtaja on ollut tästä hyvin huolestunut ja siis koko valiokuntanne. 323 raportissa, joka koskee Kolumbiaa ja erityisesti väkivaltaa, niin on voitu todeta, että väkivalta on vähentynyt 2009 kesäkuussa järjestetty konferenssikin totesi, että hallitus oli onnistunut taistelussaan väkivallan vähentämisen puolesta ja AY-liikkeen edustajien suojelussa oli, suos, oli onnistuttu. Ja tässä siis äh, itse olen näitä tietoja toimittanut jo huhtikuussa ja myös kesällä. Tässä viittaan nyt erityisesti YK raporttiin. Itse työskentelin ennen YK palveluksessa, nyt olen riippumaton konsultti, mutta mitä tulee objektiivisuuteen ja neutraalisuuteen, niin voimme varmasti olla vakuuttuneita siitä, että YK käytettävissä olevat tiedot ovat riippumattomia, neutraaleja tietoja. Ja YKllahan on eri tahoja, jotka ovat yhteydessä näiden asioiden tiimolta myös suoraan yhteydessä itse pääsihteerin. Kolumbian uusi hallitus, varapresidentti Garson on erityisesti vastuussa, Angelino Garson on vastuussa ihmisoikeuskysymyksistä. Hänellä on pitkä historia AY-liikkeessä ja ihmisoikeuskysymyksissä hän on ollut pitkään tässä toiminnassa mukana Kolumbiassa. Hän oli merkittävimmän ammattiliiton pääsihteeri aikoinaan. Hän on ollut erään Kolumbian alueen kuvernööri ja hän oli myös Kolumbian YK-suurlähettiläs ennen nykyistä toimeaan. Ja todella siis ihmisoikeus kysymykset olivat presidentin puheessa, hänen puheessaan merkittävällä, merkittävässä osassa. Hän viittasi eh, demokratian ja ihmisoikeuksiin ja varapresidentti Angelino Garson vastikään ihan joitain päiviä sitten tapasi eh, ammattiyhdistysliikkeen edustajia samoin ähm, työnantajapuolen edustajia ja totesi, että työryhmä, joka perustettiin jo aiemmalla kaudella, työryhmä, jonka tarkoitus on parantaa ihmisoikeuspuolustajien tilannetta ja ylipäätään AY-edustajien tilannetta, niin tämä toimielinten välinen työryhmä tulee jatkamaan työtään kolmikannan pohjalta ja pyrkimään siihen, että rangaistuksetta ei pääse, että laillisuuden tila saadaan aikaan maahan muun muassa. Ja tässä pyritään myös tekemään mahdollisimman suuri joukko kauppasopimuksia, joihin niihinkin liittyy ihmisoikeuslauseke Samoin tulee ottaa huomioon työntekijöiden oikeudet sekä myös ympäristö muun muassa. Ja esimerkiksi Kanadan kanssa tehty vapaakauppasopimus sisältää tämän tyyppiset valvontamekanismit. Johtopäätöksenä voinen, voinen todeta, että tämä prosessi on hyvin myönteinen. Se on varsin vakaa prosessi nyt. En halua käyttää liikaa aikaa tähän, joten totean vain, että asiakirjassa on viisi suositusta ja näistä kolme on jo täyttymässä. Minähän suosittelin, että pyydettäisiin YK edustajan kauden uusimista ja varapresidentti Garson on tämän mandaatin pidentämisen jo hyväksynyt ja YK on ihmisoikeusedustaja on todennut, että he haluaisivat todella nähdä, että seuraavalla kaudella ihmisoikeusten kunnioittaminen saataisiin institutionalisoitua. Työministeriö ja oikeusministeriö ovat käynnistäneet työn lainsäädäntöehdotusten osalta ja uskoisin, että tämä asiakirja voisi ehkä olla hyödyllinen myös teille. Asiakirjassa pyydetään tai todetaan, että jo käytössä olevat mekanismit ja neuvotteluyhteydet Euroopan unionin kanssa ja esimerkiksi Espanjan kanssa, näille tulisi antaa jatkoa ja näitä tulisi syventää. Ja olisi varmaan hyvä, jos teidän alivaliokuntanne tapaisi yhdysvaltalaisia kollegojaan keskustellakseen myös näistä aiheista. Sitten erilaiset kauppasopimukset, joihin jo viittasinkin, ja kauppasopimuksissa tulisi olla selkeät lausekkeet ihmisoikeusten, työoikeuden ja ympäristöoikeuden kunnioittamisesta sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuudesta. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää menestyksen kannalta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta Kolumbiassa niin yleisesti kuin yksityisestikin. Ja ehkäpä voisin tässä, mitä tulee taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, niin todeta, että eh, työntekijöiden oikeuksien parantaminen näissä puitteissa on hyvin tärkeää. Ja huumausaine, huuma, huumausainekaupan öö, eh, kitkeminen vähentäisi kyllä maassa olevia ongelmia ja myös väkivaltaa huomattavasti. Ja luonnollisesti koko, koko valtion järjestäytyminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen eh, johtaisivat eh, ihmisoikeusrikkomuksien vähentämiseen, koska kaattinen tilanne maassa tietenkin johtaa eh, siihen, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Tämä on rauhan kannalta aivan välttämätöntä. Ja tähän tarvitaan kumppaneita, kuten Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni. Kiitos. Thank you, Mr. Corlett. Sorry. Kiitokset. Ja omalta osaltani kiitokset myös Andre Kinelle. Hän toimi puheenjohtajana, kun vielä keskustelin kuubalaisten ystäviemme kanssa. No niin, kuulimme käytännönläheiset päätelmät ja sitten seuraavana ensin Liisa vuoron. Hän edustaa Kolumbian ihmisoikeustoimistoa ja olisi hyvä, jos ette ylittäisi kolmen neljä minuutin puheaikaa puheenvuorossanne. Olkaa hyvä. Del Parlamento Arvoisa rouva puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia siitä, että kutsuitte meidät tähän keskusteluun. Haluaisin korostaa, että on äärimmäisen tärkeää nähdä, että Kolumbia on nyt tehnyt näitä avauksia myös ihmisoikeusvalvonnan suhteen maassaan. No, herra Corlaccioli tuossa oli varsin optimistinen puheenvuorossaan Valittelen kovasti, että en itse voi olla yhtä optimistinen kovasti haluaisin olla, mutta en voi. Suurin osa, tai hyvin suuri osa ihmisistä on joutunut siirtymään kotiseuduiltaan Kolumbiassa ja näiden ihmisten määrä lisääntyy jatkuvasti. ay liikeen edustajista lähes puolet Kolumbiassa tapetaan. Ja tämä on kyllä järkyttävä luku maailmanlaajuisesti. Ja tässä pitää olla objektiivinen ja tietenkin voi todeta, että YK on ihmisoikeusneuvosto valitteli sekin tässä omassa raportissaan edistyksen puutetta. Maa on avautunut ihmisoikeusvalvonnalle. Kyllä nyt tarkkailijoita on päässyt maahan, mutta vieläkin tärkeämpää olisi, että todella ryhdyttäisiin toimiin todellisiin toimiin ihmisoikeuksien parantamiseksi. Minulla ei ole paljon aikaa, mutta viittaisin nyt neljään kysymykseen. Ensinnäkin nämä niin kutsutut väärät positiiviset, eli siis perustetta tapahtuvat teloitukset, siis rikoksista, jotka itse asiassa eivät ole tapahtuneet. Tarvittiin tällainen julkinen skandaali vuonna 2008, jotta hallitus olisi reagoinut tai todella ryhtynyt toimiin. Tämä oli hyvin myöhään kuitenkin ja toimet olivat täysin riippuvaisia riittämättömiä. Tällaisia teloituksia tapahtuu kuitenkin edelleen tuhansia ja on hyvin valitettavaa, että Kolumbian hallitus ei ole ryhtynyt todellisiin toimiin armeijan laittomien toimien estämiseksi. Vuonna siis 98 prosenttia näistä laittomista teloituksista jää täysin vaille rangaistusta. Kuitenkin näitä on tapahtunut edelleen, edelleen kymmenittäin näitä tapauksia. Mitä tulee sitten ihmisoikeustaistelijoiden turvallisuuteen, voitaisiin todeta, että Margaret Gia sanoi, että ihmisoikeus taistelijoita edelleen heidän tilanteensa on hyvin vaikea, heitä painostetaan, samoin heidän perheenjäseniään uhkaillaan ja niin edelleen. Eli heitä on myös tapettu 64 pelkästään tämän vuoden alkupuoliskolla. Sitten tiedustelupalvelutoiminta. Kolumbian tiedustelupalvelu, jota kutsutaan nimellä DAS, on ollut erittäin se on toiminut niin kuin Euroopan parlamentti tietää väärällä tavalla. Ja nyt tällä hetkellä Kolumbian hallitus sanoi, että se tutkii asioita. Todisteita pitäisi kyllä olla riittävästi, mutta kuitenkaan hallitus ei tee mitään. Hallitus ryhtyy toimiin aikaisintaan siinä vaiheessa, kun skandaali on julkinen ja kun on oikeastaan jo liian myöhäistä. Esimerkiksi tiedustelupalvelun arkistoja ei vieläkään ole avattu, vaikka YK tätä on pyytänyt jo vuosia sitten. Ja Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen edustajat ovat kertoneet, että tiedustelupalvelu edelleen kuuntelee heidän puhelujaan ja että heillä on vastaavia muita toimia. Ja on luvattu muutosta, mutta mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Sitten äh, kun ajatellaan esimerkiksi AY-liikejäsenten äh, murhia, niin näistä äh, tekijät ovat aina päässeet rangaistuksetta. Tämä on maan tapa ja tästähän on aivan tai hyvin paljonkin tietoa. Viimeksi nyt joulukuussa 2009 kansainväliset edustajat totesivat, että aivan ilmeistä on, että, että tekijät pääsevät kuin koira veräjästä. Vaikka hallitus tekee lupauksia, se ei niitä kuitenkaan pidä, ne ovat vain tyhjiä sanoja. Ja me pyydämme Euroopan unionilta, että se ei hyväksy tämän tilanteen jatkumista tällaisenaan. Me pyydämme, että Euroopan unioni, äh, niin kuin se lupaa, todella äh, suojelee äh, ihmisoikeuksia myös käytännössä. Kiitos. Thank you, Mr. Wallis, and you certainly... Kiitokset. Voitte vielä kommentoida esitettyihin kysymyksiin jatkaa sillä tavalla. No niin, nyt sitten onkin jäsenten vuoro käyttää puheenvuoroja. Myös Carlos Holmes Garcia, niin täällä Kolumbian suurlähettiläs. Ja hän tulee sitten jäsenten puheenvuorojen jälkeen saamaan kolmen, vuoron, kolmen minuutin puheenvuoron. Ja Manu, Jose Manuel Garcia on täällä myöskin. Hän on äh, Andien yhteisöryhmän puheenjohtaja. No niin, ja nyt herra Hauit ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Very much, thank you. Paljon kiitoksia. Ja kiitos herra Kardzoli. Äh, hyvä asia, että tämä on luonnos, niin rajataan äh, puheenvuoron kahteen kysymykseen herra Sivulla yksi kuva, paramilitaristen ryhmien tämmöinen purkamista, mutta te, te puutu siihen vastanäyttöön, että näitä järjestöjä vain kierrätetään, että ne ovat jo yhteistyössä valtiollisten voimien kanssa, kuten Human Rights Watchin raportti tämän vuoden helmikuulta osoittaa, ja tällä viikollakin se raportissaan kolmilainen think tank on Aivan riihevitän tähän, miksi te hylkäätte tämän näytön? Sivulla kolme sanotte, että Suomessa väkivallasta on sisjonhätäjä maa ja että hallitukseen väkivalta on vähäisempää. Silti Human Rights Watch, Amnesty International ja juristien kansainvälinen komissio ovat sitä mieltä, että kaksi kolmasosaa ihmisoikeusrikkomuksista on hallitusten joukkojen aikaansaamaa, Tänne niitä, jotka ovat niitä näiden joukkojen kanssa yhteistyössä. Miksi olet eri mieltä näiden johtopäätösten kanssa? Ja sivulla kolme että kuvaatte Kolumbiaa maaksi, jossa vahvat valtion instituutiot ja hyvinvointiyhteiskunta. Mutta miten tämä on johdonmukaista sen kanssa, että ihmisoikeusrikkomusten rikkojat pääsevät 93 prosenttisesti rangaistukset. Kuvaako tämä teidän mielestänne voimakkaita juridisia instituutioita? Ja sitten sivulla neljä painotatte ihmisoikeuksien kunnioittamisessa kansalaisjärjestöjen toimintaa, mutta te ette raportissa mainitsee sitä, että ihmisoikeusorganisaatioita stigmatisoidaan hallituksen suunnalta, mikä johtaa sitten kuoleman äh, äh, uhkailuun ja murhiin. Miksi te vältätte tämän asian keskustelua sivulla 6 ja sivulla 7, että kuvaatte ar- joukkojen te kuvaatte ihmisten palaamista kotiseudulleen. sitten 200 tapausta, mutta että, että mainitsitte, että viiden vuoden jälkeen oikeus ja vapauslain jälkeen yksikään ihminen ei ole saanut mitään korvauksia sen menettämisestä. Miksi te jätätte tämän faktan käsittelemättä? Ja, ja sitten te kuvaatte, että Kolumbia maan, joka toimii kansallisen standardin mukaan, mutta te ette mainitse Amerikan ja vaalitarkkailijoita, jotka viittaavat syvällisiin virheisiin vaaliprosessissa. Miksi te ette ota tätä faktaa mukaan? Sivulla kahdeksan te viittaatte toimiin, jotka liittyvät laittomien toimien lopettamiseen ää, valtion tiedostelupalvelussa DASiin. Siis, mutta että viittaa niihin Andrikinen mainitsemiin syytteisiin, että Euroopan parlamentissa nämä organisaatio on vakoillut tai että taas on ryhtynyt laittomiin toimiin Belgiassa, Espanjassa ja mahdollisesti muissakin Euroopan maissa. Että myöskään viittaa siihen faktaan, että puheluita on kuunneltu esimerkiksi YK Bogotan ihmisoikeusedustajan toimistossa tai suurlähetystössä Bogotassa, että alkaa mitä tähän huumekauppaan, jossa tuomioistuimet saan selväksi, että Kolumbian korkeat pol- poliitikot ovat olleet tietoisia tai jopa ohjanneet tätä kauppaa. Miksi ette viittaa siihen? Ja sitten viittaatte näihin väärin positiivisiin, eli äh, sota, äh, asejoukkojen teloituksiin Kolumbiassa, mutta te ette keskustella ollenkaan siitä, että tällaista tapahtui silloin, kun nykyinen Bogotan presidentti oli maan puolustusministeri, joka viittaa siihen, että ainoat sotilaat, jotka on pidätetty näiden juttujen yhteydessä – on vapautettu jo. että ollenkaan viittaa siihen, että yhtään syytettä ei ole nostettu näissä jutuissa. Miksi olette jättäneet nämä faktat pois? Ja nyt lähesty loppua. Sivulla 14 että AY, eli jäsenen murhien vähenemisen, mutta viittaa ollenkaan siihen, että hallituksen omien lukujen mukaan murhat ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana ja ovat lisääntymässä edelleen viittaan tämän vuoden murhiin. Miksi olette hylänneet hallituksen omat luvut liittyen ay ja murhiin. Sitten puhutte yksityistä syytteisiin liittyen näihin juttuihin. Ja väität, että useita ihmisiä on vangittu näiden syytösten pohjalta, mutta huomata, että minä tämän parlamenttiin jäsenä olevan saanut tuota informaatiota hallituksen kolmihallitukselta, niin voisinko saada sen teiltä? Oletteko, voisitko antaa minulle niiden henkilöiden nimet, jotka on pidätetty näiden prosessien yhteydessä, koska Kolumbian hallitus ei tätä tietoa anna. Ei ole mukaan 2500 AY-liikkeen murhaa on vielä selvittämättä. Se on 17 viittaatte yhteen journalistin, joka olisi murhattu viimeisen vuoden aikana, ja silti AY-liikkeen journalisteista seitsemän on murhattu. Miksi ette, et ole samaa mieltä tuosta luvusta sivulla 19? Te viittaatte, tai pidätte ihmisoikeuksien puolustajien suojelua myönteisenä. Mutta että viittat siihen, että merkittävät ihmisoikeusjärjestöt Kolumbiassa eivät ole vuoropuhelussa Kolumbian hallituksen kanssa ja vastustavat niitä turvallisuusjärjestelyjä, joita heidän puolestaan on tehty, ettekä viittaa myöskään Internationalin kuvaamis, kuvauksen Kolumbiasta ihmisoikeuksien puolusten kannalta maail- vaarallisimpana paikkana maailmassa. Miksi jätätte tuon informaation pois? Esityksessä tänä iltapäivänä te viittaatte Macarena hautoihin. Olen yksi niistä mepeistä, jotka vieraili Macarenaan haudalla. Siellä on 2000 ihmistä haudattuna. Ei ole mitään epäilystä, että laittomuuksia on tapahtunut. Joko haudattavat taistelijoita, mutta mitään raportteja ei ole tai mitään oikeudellista prosessia tähän heidän tapaamiseen. Tai, tai sitten mahdollisuus on, että he ovat viettumia sivilejä. Oletteko samaa mieltä, että jotain laitonta tässä on tapahtunut? Ja miten voit selittää sen faktan, että kuolemansuon tutkia tutkiessaan ruumiita. Alko, kolmas tutkimus alkoi päivään, kun mepit tulivat paikalle ja loppui päivään sen jälkeen, kun mepit poistuvat paikalta. Vastaako tämä Kolumbian hallituksen velvollisuutta tutkia näiden joukkohautojen ja kuolemasyiden syitä? Ja no sitten kauppasopimukseen liittyen siihen, mitä että sekä iltapäivällä että sivulla 23 kappaleessa 142. Voisitteko kuvata, mitä eroa kolmen kanssa neuvottelun kauppasopimukseen ja kumppanisopimuksen välillä on ihmisoikeuksien suhteen? Ja mitä parannuksia tässä on tapahtunut? Minä en itse näe mitään parannuksia. Ja lopettaisin, puheenjohtaja. Kysyisinpä vain. Olen ollut ihmisoikeuksien korkean edustajan kanssa Bogotan toimistossa kaksi vuotta sitten. Hän sanoi minulle ja muille meppeille, että hän on ollut raportissa erittäin varovainen. Hän ei ole sanonut, että ihmisoikeudet ovat parantuneet maassa. Ja pyysimme haastamme löytämään tällaisia väitteitä raportissaan. Jaatteko tämän näkemyksen? Että emme voi sanoa, että ihmisoikeusparannuksia Kolumbiassa tapahtunut. Jos olette eri mieltä, niin miksi olette eri mieltä? You have uh, produced... Kiitokset herra Hoit. No niin, esititte pitkän luettelon tarkkoja kysymyksiä. Jos teillä on paperillakin nämä, niin voisi olla ehkä hyvä esittää kysymykset kirjallisesti herra Korlat Suorille. Sillä on mahdollista, että emme ehdi nyt tässä kovinkaan syvällisiä vastauksia näihin kysymyksiin saamaan. Tässähän kyseessä on luonnos, jota vielä voidaan työstää. Nyt eh, herra Tanok sitten saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, teitä varmaan yllätä se, että tämä tutkimus on minusta eh, hyvä. Siinä todetaan, että edistystä on tapahtunut Täällä jotkut ovat hieman kommentoineet esimerkiksi EUn ja maan kauppasopimusta, mutta tässä on kuitenkin nyt muistettava, että vielä eh, kymmenisen vuotta sitten eh, maa oli ihan tuhon partaalla puolisotilaisten joukkojen ja eh, huumekaupan vuoksi, niin ei nyt ihan hetkessä voi kaikkia muuttaa. Poliittisiakin murhia tehtiin paljon, myös AY-väkeä tietysti, ja kuitenkin nyt ihmisoikeustilannetta on onnistuttu parantamaan, rikollisuus on vähentynyt kokonaan FARC-toimintaa ei ole pystytty kitkemään, mutta vähentämään kuitenkin viidakkoalueella edelleen pitävät panttivankeja ja toisaalta puolisotilaisten voimien määrä on vähentynyt ja talous on onnistuttu saamaan kasvusuuntaan. Ja riippumaton oikeusjärjestelmäkin on maahan saatu. Ja kahdesti Eh, edellinen eh, presidentti valittiin ja nyt sitten eh, Santos valittiin presidentiksi. Se juuri kuultiinkin Kuuban tilanteesta, siitä miten diktatuuri siellä on lamauttanut maan toiminnan ja toisaalta sitten Venezuelankin tilanne vain ruokki terroristista kehitystä. Nyt kuitenkin Kolumbiassa Oikeusjärjestelmä on parantunut ja työntekijöiden tilanne on parantunut ja vuoropuhelu näiden kanssa myöskin, vaikka paljon tehtävää jäljellä onkin. Ja tässä valiokunnassa kumminkin tämän huomiota siihen, että, että työsopimuksen määräyksiä tulisi noudattaa, ja tässä on uusi varapresidentti, hänellä on ollut nimenomaan ammattiyhdistysliikkeessä aikaisemmin roolinsa. Mitä tulee sitten Makareenan joukkohauta löytyyn, tätä kyllä parlamentin oikeudellisen yksikön yksiköt ö, tutkivat eikä riittävää todistusaineistoa ö, saatu. Ja Umberto Hernandez joka tutkii hautoja, on myöskin todennut, että ei ole todisteita haudasta kuitenkaan. Ja kun hän tämän esitti, hän sai itsekin ö, ö, uh, murhauhkauksia osakseen. Kiitoksen ja herrat, no, toteaisin vielä, että näissä kahdessa puheenvuorossa pitkälti eh, päänäkemyskannat esiin tulivat. Eli ehkä seuraavien puhujien ei kannata toistaa, jos eh, heidän näkemyksensä jo äskeisissä puheenvuoroissa esiin tuotiin, mutta tietysti sana on vapaa. Se ei ole ongelma, mutta ongelma on se, että kello käy koko ajan. No niin, seuraava puhuja, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Katsoisin, että tässä ei voida puhua niinkään kahdesta näkemysleiristä, vaan kun puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä, tarvitaan faktoja mietittävä, mikä pitää paikkansa. Siksi esittäisinkin kysymyksen teille, herra Korlatsoli. Kysymykseni liittyy tutkimukseen. En ole nyt luetteloinut hautin tapaan kysymykseen, mutta kysyisin kuitenkin, miksi tässä tutkimuksissanne ei juurikaan viitata yhteyksiin, joita puolisotilaallisella ryhmillä ja hallituksella on. Miksi asiaa ei ole selkeästi esiin tuotu? Ihmisoikeusloukkaukset ovat aina vääriä riippumatta siitä, ovatko ne hallituksen vai puolisotilaisten joukkojen toteuttamia. Kuitenkin tässä puolisotilaisten joukkojen loukkauksista puhutaan paljon, mutta ei juurikaan niistä ihmisoikeusloukkauksista, jotka ovat hallituksen toteuttamia. Kysyisin myöskin, miksei tässä puhuta mitään skandaalista, joka liittyy DASiin. HCRn edustajan eh, puheenvuorossahan puhuttiin tästä ja myöskin salista löytyy asiakirja, joka varsin hyvin raportoi niistä kampanjoista, eh, joita DAS on toimissaan hyödyntänyt. Ja sitten vielä eräs seikka eh, josta lähdette liikkeelle myönteisissä arvioissanne, eh, on asia, joka liittyy tulevaisuuteen. Tietysti me kaikki toivomme, että ihmisoikeustilanne helpottuu ja paranee, mutta jos te toteatte, että vapaa sopimus Kolumbian kanssa parantaisi tältä osin tilannetta, niin tällöin hän te eh, viittaatte tulevaisuuteen, mutta tässä ei sanota mitään siitä eh, kuitenkaan, eh, onko tämä käytännössä mahdollista. Ja tutkimuksessa mielestäni tulisi lähteä liikkeelle faktoista, eli mikä on parantunut, mikä huonontunut konkreettisesti. Niin, hyvä puheenjohtaja, totesitte, että Kolumbian suurlähettiläskin on paikalla ja siksi tähän jatkoksi vielä yksi kysymys. Puhuttiin tiedustelupalvelun laittomista keinoista. Kun tämä oli esillä ennen kesäloma, niin tuolloin suurlähettiläs totesi, että asia tullaan eh, hallituksen toimista selvittämään ja järjestön uusi johtaja haluttaisiin kutsua tänne myöskin paikalle. Ja kysyisin, mihin toimiin hallitus nyt on ryhtynyt, kuinka se on tätä asiaa ryhtynyt selvittämään. Tässä viittaan nimenomaan ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen Kolumbiassa. Ja voisi olla hyvä kuulla syyttävää viranomaista pikemminkin täällä kuin uutta eh, tiedustelupalvelujärjestön edustajaa. Kiitos. Very much, Mrs. Paljon kiitoksia. Herra Avias. Yo, eh, yo creo que los dos... Niin nämä kaksi peruslähestymistapaa tässä todella jo kuulimme brittikollegoiden suulla esitettynä, mutta oikeastaan jo aiemminkin, nimittäin näiden kahden puhujamme suista. Eli näinhän tätä todellisuutta voi kuvailla, onko lasi puoli täysi vai puoli tyhjä. Parlamentin peruskannat kollegani Hauit ja Tanak tässä todella ilmaisivat. Ja nämä ovat nämä kaksi kantaa. Kuitenkin valtavirta lienee ehkäpä Adam Bisnikin entisen ää, puolalaisen ää, hallinnon vastustajan sanat, kun hän sanoi, että todellisuus taitaa kuitenkin olla harmaa. Kyllä minä haluaisin, että todellisuus olisi tahrattoman valkea ja että paha olisi pikimusta. Mutta ei se kuitenkaan näin taida olla, vaan kyllä harmaan eri sävyt taitavat tässä olla pinnalla. Ja tässä me olemme kovasti ponnistelleet nähdäksemme todellisuuden kaikissa eri sävyissään, kaikissa väreissä musta ja valkoisen väliltä. Ja täytyy sanoa, että niin, ehkä voisin nostaa esiin kolme konkreettista asiaa. Ensinnäkin Kolumbian todellisuus josta olen kuullut niin opposition kuin hallituksenkin edustajilta, jopa radikaaleilta oppositioedustajilta, niin kyllä minä nyt kuitenkin olen ymmärtänyt molemmilta osapuolilta, että suuntaus on ö, kohti parempaa. Eli että ainakin tilanne, joka on ollut aivan järkyttävä ihmisoikeuksien osalta, on nyt vähemmän huono kuin mitä se on ollut. Eli että ei tässä tarpeeksi pitkälle vielä ole menty, mutta joka tapauksessa parempaan suuntaan ollaan menossa. Minä kyllä sain vahvistuksen tälle käsitykselle myös herra Valjesin puheenvuorosta, vaikka hän varsin pessimistinen olikin. Mitä tulee kauppasopimuksiin ja assosiaatiosopimuksiin, voitaisiin ehkä todeta, että niin, julkilausumat ovat mitä ovat, siis ne julkilausumat, joita Santosilta nyt ollaan kuultu, mutta hän on kyllä konkreettisesti sitoutunut ihmisoikeustilanteen jatkuvaan valvontaan. Ja tämähän nyt on hyvin myönteinen seikka, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Lopuksi, mitä tulee näihin suosituksiin herra ähm, Garlacionilta, niin äh, panemme nämä merkille ja pyrimme samaan aikaan äh, alivaliokuntamme sekä Kolumbian parlamentin äh, kahden kamarin valiokuntien välillä vuoropuhelua. Kiitokset. Ja nyt Varjo Markaajo, olkaa hyvä. Jos haluatte käyttää puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä rouva puheenjohtaja ja tätä valiokuntaa siitä, että saan kertoa teille joitain kantojani kerron tässä nyt henkilökohtaisen kantani. Se ei ole johtamani valtuuskunnan kanta. Valtuuskunnassa, jota johdan, on radikaalisti erilaisia kantoja kuin minun kantani. Minkäännäköistä synteesiä tässä nyt ei voi esittää. Minä kerron yksinkertaisesti oman kantani. Tämä kirjoitettu tai meillä nyt toimitettu tutkimus, tämä raportti, luin sen hyvin suurella mielenkiinnolla ja mielestäni siinä hyvin selkeästi tulevat esiin ne seikat, joihin meidän valiokuntamme tulee keskittyä. Mikä on tilanne Kolumbiassa ja minkälainen historiallinen prosessi tässä on taustalla, onko tilanne parantunut vai huonontunut, kuka on vastuussa tämänhetkisistä puutteista ja mitä hallitus tekee näiden äh, tämänhetkisten puutteiden korjaamiseksi, puutteiden, joiden olemassaolosta olemme kaikki samaa mieltä? Kolumbian historia on erinomaisesti kuvailtu tässä raportissa. Äh, kyseessä on hyvin polarisoitunut yhteiskunta, väkivaltainen yhteiskunta. Tämä polarisaatio ja väkivalta käynnistyivät kylmän sodan aikana, kun oli puolisotilaallisia ryhmiä, jotka olivat kahdella eri puolella. Sitten tähän kylmän sotaan tuli mukaan äh, huumekauppa, äh, huumeiden mukanaan tuomat ongelmat, ja tästä on täällä jo puhuttu. Ja tämä aihe liittyy asiaan hyvin läheisesti. Ja kaikki nämä olosuhteet sy- syntyivät aika hedelmäisen maaperään epätasa-arvoiseen, epädemokraattiseen maahan kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet, intiaanien tilanne, AY-liikkeen edustajien tilanne, afrokolumbialaisten tilanne ja niin edelleen. Tämä kaikki liittyy yhteen. Ja nyt tässä kysytään, että kuka on vastuussa? kuka materiaalisesti tai intellektuaalisesti on vastuussa siitä, mitä on tapahtunut. Ja minun mielestäni tämä raportti antaa aika selkeät myönteiset signaalit. Oviolsin kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että olemme matkalla oikeaan suuntaan ja tilanne tänään on parempi kuin eilen ja se tulee huomenna olemaan parempi kuin mitä se oli tänään, jos tällä tiellä jatketaan riippumattomat tahot, kuten YK, kansalaisjärjestöt, kaikki minun käsittääkseni toteavat ihan numeroidenkin perusteella tätä samaa. Ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tämä prosessi on ollut hyvin läpinäkyvä. Minulla ei ole koskaan ollut vaikeuksia saada tietoja Kolumbian hallitukselta ja minulla ei ole koskaan ollut ongelmia mennä Kolumbiaan ja liikkua siellä täysin vapaasti katsomassa ja näkemässä omin silmin, mikä tilanne on. Voimme olla monistakin asioista eri mieltä, mutta olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että kaikki haluamme tilanteen Kolumbiassa parantuvan, haluamme parempaa ihmisoikeustilannetta, haluamme, että ne ihmiset, jotka kärsivät, eivät enää jatkossa joutuisi kärsimään. Näistä viidestä johtopäätöksestä korostaisin kahta. Ensinnäkin jo olemassa olevien foorumien ja yhteyksien käyttö ja toiseksi vapaakauppasopimusten käyttö. Täällä artikla 3 on hyvin tärkeä, niin kuin jo todettiin. Ja tällaisten tällaista sopimusta voitaisiin kyllä varmasti käyttää myös konfliktin kitkemiseen, konfliktin syiden korjaamiseen ja jos molemmat osapuolet tästä sopimuksesta katsovat hyötyvänsä, niin sitten myös kansalaiset hyötyvät. Ja kun kansalaiset hyötyvät, köyhyys vähenee ja toivoisin, että näin päästäisiin parempaan tilanteeseen. Kartahenan Indiasissa joitain vuosia sitten tilanne oli vieläkin vaikeampi kuin mitä se on tänään. Me olimme lentäneet Kartahenaan äh, äh, Bogotasta ja minä totesin tuolloin, että jaa, onko täällä nyt äh, jotain, jotain ongelmia. Ja mm, mukana ollut senaattori kertoi minulle, että esimerkiksi sotilaat tienaavat hyvin vähän ja nämä puolisotilalliset joukot ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan sosioekonomista tilannetta maassa, kun se paranee ja kun köyhyys vähenee, niin minä uskon, että kaikki haluavat jatkaa tiellä, jota on lähdetty kulkemaan. Herra Hauit viittasi tiettyihin lukuihin. Luvut ovat mitä, mitä ovat ja me olemme nähneet graafisen esityksen, täysin selkeän esityksen eri ö, ähm, asioiden osalta. Minä uskon, että hallitus on tahto hyvää ja todella haluaa pyrkiä siihen. Ja nyt kyse on siitä, että mitä me Euroopan parlamentissa voimme tehdä, jotta näitä puutteita saattaisiin korjattua. No niin, tämä, niin kuin jo alussa totesin, on minun henkilökohtainen mielipiteeni, pitkälti ää, myös ryhmäni kanta, mutta kyllä kantoja on ää, valtuuskunnassa ää, hyvin toisenlaisiakin kuin minun kantani on. Thank you very much, Mr. Garcia Margallo, for, for... Kiitokset siitä, että pääsitte tänne kanssamme keskustelemaan tästä tärkeästä Näistä nyt antaisin sitten puheenvuoron varapuheenjohtajalle ja sen jälkeen suurlähettilälle. Olkaa hyvä. Niin käytän nyt äidinkieltäni, hyvä puheenjohtaja. Tam, kad objektyviai įvertinti žmogaus teisų padėti Kolumbijoje, mes turėtumėm ją vertinti. Niin, jotta tilannetta voi arvioida, niin on tarkasteltava tilastotietoja, jotka on saatu. Ja sitten tietysti on tarkasteltava pitkän aikavälin kehitystä ja prosessia pitkällä aikavälillä, kun puhutaan maassa tapahtuvista muutoksista. Itse olen kahteen otteeseen ollut vaalitarkkailijana, kun maassa pidettiin presidentin vaalit edelliset ja nyt nämä viimeiset. Ja kyllä tilanne oli muuttunut. Ja riippumatta nyt poliittisesta vakaumuksesta, niin muuta kuin todeta, että kyllä myönteistä kehitystä on tapahtunut. Jos suhtaudumme äärimmäisen kriittisesti kaikkeen, niin en tiedä kuinka sitten arvioimme sellaisten maiden kuin Kuuba ja Venezuela tilannetta. Näitä maita ei noin vain voi keskenään vertailla. Ja mehän kaikki tiedämme, että Kolumbiassa on paljon vielä puutteita ja esteitä myönteiselle kehitykselle ja voimme varsin e, kriittisestikin arvioida ja arvostella maan poliittista johtoa, mutta en tiedä, olisiko joku toinen johdossa parempi asioita hoitamaan. Nyt tarkastelemme tätä Kolumbian tilanteesta laadittua asiakirjaa. Ja sivulla 23 on tehty varsin hyviä ehdotuksia. Ja puhutaan Euroopan parlamentin suhteista Kolumbian parlamenttiin. Ja tämän lisäksi tässä viitataan myöskin vapaakauppasopimukseen. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluan kuitenkin viitata näihin kahteen hyvään ehdotukseen. Uskoisin, että nämä suositukset kannattaa huomioida. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Arvoajatteja Andrikieni, ja nyt pyydämme suurlähettiläistä puhumaan lyhyesti noin kolmen minuutin ajan ja sitten annetaan vieras puhe, kutsutulle vieraalle puheenvuoro. Herra suurlähettilä. Muchas gracias, señora. Suuret kiitokset, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pari tarkennusta. Ensinnäkin aikasyistä minun on täysin mahdotonta viitata kaikkiin aiheisiin, jotka täällä ovat tulleet esiin, ja siksi suurlähetystöni puolesta haluaisin jakaa teille asiakirjat, joissa viitataan, selittää hyvin yksityiskohtaisesti hallitukseni kanta kaikkien näiden eri kysymysten suhteen. Tämän lisäksi toteaisin, että olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että jälleen valiokuntanne käsittelee aihetta. Vastikään hän järjestettiin yhteiskokous Andi yhteisövaltuuskunnan kanssa, jossa myös muut edustaja, tai muita edustajia oli mukana, muun muassa kansainvälisen kriisiryhmän ja YK edustajat. Ja voisin muistuttaa tuosta kokouksesta, että nämä kansainvälisten tahojen edustajat totesivat, että maassa on tapahtunut suurta edistystä. Olen hyvin iloinen siitä, että olette kiinnostuneita maastani ja että haluatte ähm, tukea maatani äh, myös äh, ihmisoikeustilanteen parantamisessa. Haluan kiittää herra Korlacholia hänen raportistaan, jota hän tässä aiemmin esitteli. Ja ne huolenaiheet, joita täällä on tullut esiin, ovat huolenaiheita, jotka myös Kolumbian hallitus ottaa erittäin vakavasti ja Kolumbia pyrkii yhdessä kansainvälisen äh, yhteisön kanssa ratkaisemaan näitä ongelmia. Korocholin äh, raportissa äh, puhutaan haasteista, joita edessämme on tilanteen parantamiseksi maassani. Ja me olemme tunnustaneet ja korostan tämän tänään, että huolimatta niistä kovista ponnisteluista, joita olemme toteuttaneet ja huolimatta siitä edistyksestä, jota on saatu aikaan, meillä on vielä pitkä tie kuljettavanamme, jotta todella ihmisoikeustilanne Kolumbiassa saadaan täysin kuntoon. Tämän tunnustamme. Ja Kolla Jolie tänään raportissaan ottaa huomioon tämän prosessin, joka jo vuosia on ollut käynnissä maassamme ja laittomien aseistettujen ryhmien toimet ja samoin huumekauppaan liittyvä rikollisuus, sieppaukset ja niin edelleen ovat kaikki vähentyneet. Olemme sitä mieltä, että väkivallan vähentäminen on aivan välttämätöntä ja on aivan välttämätöntä, että hyvin rakentavasti tehdään yhteistyötä. Kiitämme tähän asti toteutetusta yhteistyöstä ja niistä lukuisista, lukuisista raporteista ja kertomuksista, jotka ovat, joissa on todettu, että tilanne maassamme on parantunut. Juan Manuel Santos valittiin vastikään presidentiksi parhaalla vaalituloksella koko maamme historiassa. Ja tohtori Santos on nyt jo virkaanastujas puheessaan todennut, ja nyt lainaan häntä, että ihmisoikeusten puolustaminen, kuunnelkaa minua, ihmisoikeusten puolustaminen tulee olemaan hallitukseni, ää, äh, hallitukseni tulee olemaan täysin sitoutunut siihen kansalaistemme sekä kansainvälisen yhteisön silmissä. Me emme tee tätä ulkopuolisen painostuksen vuoksi. Ei, me haluamme puolustaa ihmisoikeuksia eettisistä, inhimillisistä, moraalisista syistä. Täten julistan, että me tulemme taistelemaan ihmisoikeuksien parantamisen puolesta ja me tulemme vastustamaan kaikkia ryhmiä, jotka ihmisoikeuksia maassamme polkevat. Ja itse asiassa tällä viikolla Kolumbiassa järjestetään tapaaminen, jossa eri tahot ja eri sidosryhmät keskustelevat juuri tästä ongelmasta. Puolisotilaalliset joukot ja nämä sissijoukot ovat rekrytoineet lapsia joukkoihinsa ja myrkyttäneet ilmapiiriä kaikkialla maassamme. Santos jatkaa puheessaan. Me haluamme kitkeä tämän väkivallan juuriltaan ja haluamme, että laittomat sotilaalliset ryhmät sitoutuvat lopettamaan kaiken väkivallan, sieppaukset, huumekaupan ja muut rikokset. Me kaikki tiedämme, että nämä ryhmät ovat toimineet hyvin väkivaltaisesti terroristeina ja tappaneet lukuisia lukuisia Kolumbian kansalaisia. Presidentti on halunnut myös käynnistää työmarkkinaosapuolten todellisen aidon vuoropuhelun sekä kauppaneuvottelut lukuisten muiden maiden kanssa aina ihmisoikeuksia kunnioittain. Hyvä suurlähettiläs en halua mitenkään rajata no, mutta kun tässä on ihan muutama minuutti aikaa enää jäljellä ja eh, vieraillekin vielä tulisi puheenvuoro antaa, niin ehkä eh, kun huomennakin vielä tapaamme, voimme sitten jatkaa. Ja olette tosiaan aina tervetullut myöskin esittämään kirjallisesti eh, kantanne. En nyt halua katkaista kesken lauseen, mutta meiltä loppuu kohta kokousaika ja teidän puheenvuoronkin jo ylitti kuusi minuuttia. Usted se demoró más haciendo la advertencia de lo que a mí me faltaba para concluir. Niin, äh, minä oikeastaan halusin vain sanoa, että kiitos huomiostanne. Thank you, Ambassador. And now I think we... Kiitokset suurlähettiläs ja ehkä herra Vales saa ensimmäisenä nyt vierasta puheenvuoron ja sitten annetaan tämän asiakirjan laatijalle puheenvuoro. Eli jos mahdollista, niin ihan muutama minuutin puheenvuorot vain. Hay una cosa importante que tässä on yksi tärkeä asia, nimittäin YK-raportit. Minun mielestäni on tärkeää muistuttaa, että YK kaikki raportit ovat hyvin diplomaattisia, kiittävät Kolumbian hallitusta äh, ponnisteluista, mutta kyllä niissä myös tulee negatiivisia huomioita esiin. On tärkeää, ettei sieltä vain poimita rusinoita pullasta, vaan muistetaan, että raporteissa on aina kaksi puolta. Monissa puheenvuoroissa on todettu, että ihan numeroidenkin valossa voi nähdä, että tilanne Kolumbiassa on parantunut, mutta tämä on vain kolikon toinen puoli. Ähm, kyllä voisin todeta, että esimerkiksi Makareenan äh, raportissa korostetaan, että Makarenan hautausmaalta ei ole löytynyt 2000 ihmisen joukkohan hautaa, mutta samalla todetaan, että 4500 tunnistamatonta ruumista kyllä löytyy samaiselta hautausmaalta. 446 tunnistamatonta ruumista. Kyllä tämäkin on tärkeää. Samoin tuossa tekstissä todetaan, että että kyse on ikään kuin pikemminkin todisteiden puutteista. Joten kyllä meidän täytyy olla aika varovaisia toimissamme. Samoin niin kuin tuossa alussa jo totesin, olemme hyvin iloisia siitä, että, tai kuullessamme Kolumbian hallituksen viime aikaisia kommentteja, mutta esimerkiksi Äh, sana oikeusasiamies ei äh, tuhannes, tuhannen sivun tekstissä tule kertaakaan esiin, eli kyllä tässä paljon on tekemistä. On äh, Siis me edustamme 30 kansalaisjärjestöä, joilla on pitkäaikainen kokemus Kolumbiasta, emmekä me tässä yritä mustamaalata Kolumbian hallitusta, ei missään nimessä, ei, vaan me pyydämme, että se toteuttaa sitoumuksensa ja Euroopan unioni voi tukea Kolumbiaa sen lupausten täyttämisessä esimerkiksi uusi maanjako ja muut toimet kansalaisten auttamiseksi ja rauhan ja ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Monet eurooppalaiset yritykset toimivat Kolumbiassa mutta Euroopan unioni siis esittää suosituksia ja suosituksia esimerkiksi maanviljelijöiden oikeuksien suojelusta, mutta nämä ovat tähän mennessä vain suosituksia. Kiitos. Kiitokset herra Malias Varmasti tämäkin huomioidaan. Ja sitten lausunnon laat asialle. puheenvuoro herra Korlatsoolille. Enkä odotakaan, että ehditte tässä vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Te varmastikaan. Ja meillä on myöskin Tunisian valtuuskunta täällä salin perällä. He haluaisivat vielä lyhyesti kommentoida ihmisoikeustilannetta Tunisiassa. No, vähän hankala tilanne, mutta palaamme tähän vielä jatkossa uudelleen. Olkaa hyvä. No kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluan todella kiittää kaikkia, jotka ovat esittäneet äh, kysymyksiä, erityisesti niitä, jotka ovat olleet joka eri mieltä. Mielelläni vastaan kirjallisesti, jos äh, minulle, mm, niin voin vastata kirjallisesti, jos toimitatte minulle kirjallisia kysymyksiä, tai voin nyt vastata kirjallisesti myös jo esitettyihin, suullisesti esitettyihin kysymyksiin niin minä tässä keskityin puheenvuorossani tiettyihin aiheisiin, koska näin minulla oli, minua oli pyydetty tekemään ja minä en pystynyt tässä käyttämään tämän pidempää puheenvuoroa, joten tässä on hyvin monia aiheita, jotka jäävät käsittelemättä. Monimutkaisia aiheita on hyvin vaikea käsitellä hyvin lyhyesti. Joten tekstissäni on vielä, lisä, vielä kolme liitettä jotka tätä tilannetta vielä kuvailevat. Ehkäpä vielä henkilökohtainen kommentti. Minä siis olin Kolumbiassa YK ihmisoikeusedustajana. Minä olen suurimman osan virkauraani tehnyt työtä maissa, joissa tilanne on ollut hyvin vaikea, kolmessa Väli-Amerikan maassa, myös Guatemalassa. Olen myös toiminut Somaliassa, Afrikan sarvessa, olen työskennellyt Ruandassa eh, ennen eh, kansanmurhaa, samoin Libanonissa. Todella Hitsbollahin eh, sydänmailla. No, te tunnette nämä maat, nämä ongelmat. Miksi sanon tämän? Sanon tämän ja kerron tämän siksi, että minun henkilökohtaisesti vastainen vakaumukseni on se, että kun sota saadaan päätökseen, kun sota päättyy jossain maassa tai jollain alueella, niin äh, kaikki muu paranee tämän myötä. Äh, tämä, tämän olen nähnyt omin silmiin ja siksi rauhan prosessi on niin äärimmäisen tärkeä ja minulta on usein kysytty, että mitä olisimme voineet tehdä, mitä olisimme voineet tehdä esimerkiksi Ruandassa paremmin, jotta nämä 800 000 ihmishenkeä olisivat säästyneet. Tämähän nähtiin epäonnistumisena tietenkin. Ja tämä on hyvin vaikeaa. Kolumbian suhteen täällä puhutaan sadoista tuomituista ja murhatuista ja niin edelleen jotka ovat kärsineet esimerkiksi puolisotilaallisten joukkojen kynsissä. Ja tarvitaan, tarvitaan kaikki mahdollinen tuki niin lainsäädäntö kuin täytäntöönpano vallallekin maassa, että asiat saadaan kuntoon. Te parlamentissa tiedätte äärimmäisen hyvin, miten tärkeää tämä työ on. Ja kun puhutaan AY-liikkeen tilanteen parantamisesta, niin äh, vuoteen 1987 äh, ei tullut yhtään tuomiota, mitä tulee ay äh, edustajien murhiin. Mutta nyt vuoden 2007 jälkeen näitä tuomioita on jo ollut yli 100-150 suunnilleen, eli siis prosentuaalinen nousu on todella, todella huimaa. Ja kyllä tämäkin on edistys. Vuonna 1996 yli 200 AY-edustajaa murhattiin ää, juuri ehkä siis sien toimista. Ja viimeisin, viimeisin luku on 28, eli 200 50-280 ollaan nyt tultu 28, eli onhan tämäkin merkittävä edistystä vaikka edelleen liikaa, tietenkin. Niin se, mitä presidentti Santos kongressissa lupasi, oli kuuden miljoonan hehtaarin palauttaminen kodeistaan siirrettyille ihmisille. Ja tämä todella, tämä laki on menossa läpi samoin mm, siis uhreille annettavat korvaukset. Ja ihmisoikeustyössä on välittömiä toimia. No niin, mutta tällainen pikakahvikaan ei ole parasta mahdollista kahvia, niin pikaiset toimet eivät välttämättä ole niitä parhaita, joten tämä on pitkäaikaista työtä. Ja kansainvälisen yhteisön on maan rinnalla kuljettava tässä työssä ja vain tätä kautta nämä kymmenien vuosien ongelmat voidaan saada korjattua. Ja minä todella olen käytettävissänne, jos haluatte yhteistyötä kanssani jatkaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Corazzoli. Kiitokset, herra Corazzoli. Kirjalliset vastaukset varmasti olisivat oikein tervetulleet näihin moniin esitettyihin kysymyksiin. Niin on seurattava eh, mitkä ovat suuntaukset ja miten vapakauppasopimus saattaisi ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaa. No niin, ja tässä tämä tiedustelupalveluasia jäi vähän avoimeksi kysymykseksi ja sen suhde valiokuntaan. Kun asia esitettiin, olin yhteydessä puhemiehemme, mutta eh, nyt on vielä auki, miten eh, parlamentti tulee reagoimaan tähän varsin vakavan asian. Sitä ei kuitenkaan unohdeta. Kiitokset teille, herra Korlatsoli, tästä esittelystä ja kiitokset herra Valjasille. Kiitos myös suurlähettiläille, kollegoille ja muille ehkä jonkinlaista parlamentaarista yhteistyötä voitaisiin ajatella ihmisoikeuskysymyksissä komission, äh, äh Kolumbian kanssa. No niin, nyt sitten ihan viimeiset kokousminuutit. Toivottavasti tulkitkin voivat vielä hetkeksi jäädä tänne. Meillä on täällä Tunisian valtuuskunta, koska Tunisian tilanne on varsin akuutti ja hankala. Tunisiahan on hyväksynyt lähiaikoina hankalia lakeja. Tunisialaisen järjestön puheenjohtaja, nainen oli vieraanamme, häntä uhkailtiin kansainvälisen penin puheenjohtaja oli myöskin täällä. Ja nyt antaisin lyhyet puheenvuorot tunisialaisille ystävillemme, mutta ymmärtäkää, että kello on paljon. Nyt jo mennään yli aikaa, mutta tärkeä asia. Ja mielellään annan Maisa Marille ensimmäisen puheenvuoron. Voitte käyttää puheenvuoron Tunisian valtuuskunnan puolesta. Hän edustatte ihmisoikeuskomissiota maassanne? We need uh, some quiet to, to hear the state. No niin. Pyydän hiljaisuutta saliin, jotta puheenvuoron voin antaa eteenpäin. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä, että halusitte ohjelmoida esityslistanne sillä tavalla, että minun puheenvuoron niin Eurovälimeren ihmisoikeusverkoston puolesta voidaan esittää. Tämä ei ole ensimmäinen tilaisuus esitellä maamme ihmisoikeustilannetta, eikä varmasti viimeinenkään. Ja meitä uhkaavat erilaiset sortotoimet, mitä tässä saattaa sokeutua. Kesäkuun lopulla 2010, kuten muistatte, kansainvälisen Pen Clubin jäsenellä oli mahdollisuus puhua pitempään kuin mitä minä nyt pystyn puhumaan tästä tilanteesta. Äh, valiokuntani kuulemisessa ja me toivomme, että kuuleminen tultaisiin järjestelmään, järjestämään teidän alivalikunnassanne lähiviikkoina. Teidän istuntonne samaan aikaan, tai samaan aikaan kuin viime päivinä on jälleen aloitettu uudet keskustelut ja neuvottelut uudesta naapuruspolitiikasta, joka ja tämä Statue Advanced Advanced Status luultavasti tullaan myöntämään – koska alkuperäinen tiekartta on pantu syrjään komissiossa, EU-komissiossa. Puheenvuoroni päätavoite on kiinnittää huomiotanne, teidän huomiotanne, kuten kaikkien valiokuntanne kunnianarvoisten jäsenten huomiota annetuissa aikarajoissa tähän raporttiin, joka Euro- välimerellinen ihmisoikeusverkosto on tehnyt, jonka otsakkeena on EU-politiikan epäjohdonmukaisuus suht, suhdet suhteessa ihmisoikeus. Politiikkaan Tämä tullaan julkaisemaan lähipäivänä ja tämä loppuversio, sen valokopio, tulee olemaan käytössäni tämän istunnon lopuksi. Ja kaksi ihan nopeata toteamusta. Tämän raportin liitteenä on, annetaan tämä yleiskuva sekä alueellisten kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja YK on toteamuksesta. Ja silmipistävän, että nämä eri tahot ovat yksimielisiä siitä, miten huolestuttava ihmisoikeustilanteen heikkeneminen maassani on. Kysymys ei ole ainoastaan yhdistymisvapaudesta tai vapaudesta jotka ovat tällaisia vapauksen lämpömittareita, vaan sortotoimia, jotka kohdistuvat opiskelijoihin, AY-liikkeisiin, tuomareihin, lehdistöön. Ja sitten olennainen kysymys. Että ei ole mahdollista saada EU-rahoitustukea äh, ihmisoikeusinstrumentista – ihmisoikeusliigalla on ollut tämä ongelma. FDH ja demokratinaiset kokevat saman ongelman. Ja toinen toteamus. Meillä on tämä laki tai lain korjaus 165, rikoslain 165 pykälään, jossa viitaan suoraan ihmisoikeuksien puolesta ja heidän kontakteihin ja suhteisiin, erityisesti EU-instituutioihin. Ja sitten tämä lainsäädännön hyväksymisen reunalla käytetään keskustelua tästä eu edustajien kutsumisesta Tunisia ja meidän verkostomme yhdeksän muuta kansainvälistä organisaatiota haluavat Euroopan parlamentissa kiireellisen keskustelun tästä kysymyksestä. Ja raporttimme analysoi politiikkaa ja ihmisoikeuskäytäntöjä ja EU-politiikkaa, ja siitä seuraa koko joukko kysymyksiä, jotka ovat meistä olennaisia. EUn epäjohdonmukaisuus ihmisoikeusrikkomukset Tunisiassa tulee esille, ja tähän liittyy löytyy myöskin verkostoraportissa analyysi, jossa havainnollistaan selkeästi sitä, mihin te erittäin, omassa mietinnässä erittäin relevantissa vietä täytännönpanon huolestuttavana puutteena. Lopuksi, rouva puheenjohtaja, meillä on kolme suositusta. Ensimmäinen on, että niiden keskustelujen puitteista, joita käydään mahdollisen EUn ja Tunisian suhteiden vahvistaminen suhteen, että ihmisoikeudet ovat olennainen tekijä. Täytyy luoda myönteisillä ja konkreettisesti ja tehokkaasti suhteet, ja Tunisian viranomaisten pitää kourin tuntavasti edistyä kansainvälisten normien toteuttamisessa ja sitten Euroopan parlamentin eri tahojen mukaan lukien tämä tase, joka tehdään budjettituen käytön suhteen. Sinne täytyy arvioida, minkälaista tukea oikeuslaitokselle annetaan. Ja sitten mietinnössänne niin kiinnitetään huomiota niihin instrumentteihin, jotka liittyvät ihmisoikeuspuolustajien tukeen, erityisesti, että luotaisiin ihmisoikeuksien tukiryhmä eu tuella. Ehdotus tässä on jotain tehty, mutta mikään ei liikahda eteenpäin. Täytyy ajatella ihmisoikeuksien puolustajia Tunisiassa kentällä. Ja, jos näitä suosituksia kokonaisuudessaan huomioon, niin skeptisyys ihmisoikeuspykäli kohtaan lisääntyy, mikä vaarantaa nämä viittaukset ihmisoikeuksiin, jo, jotka Javier Solana mielestä ovat olennainen osa EU suhteessa kolmisen maaseen. Herra Shamari ei ole aika. Täytyy lopettaa, sanoi puheenjohtaja. Anteeksi, rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia. Kiitoksia. Tämä täytyy kutsua EU-delegaatio teidän maahanne. Meidän alivalikuntamme täytyy päästä maahanne keskustelemaan näistä kysymyksistä, kuten toivotte. Emme. Me jatkuvasti haluamme edistää ihmisoikeuksien maassa. Kiitoksia. Lopetamme kokouksen ja seuraavaksi on 30. syyskuuta kello yhdeksän alkaen ja se kestää koko päivän. Paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia tulkeille.